Good morning everybody. I... Oikein hyvää huomenta kaikki. Varmaankin nyt voisimme pikkuhiljaa aloitella. Olen hyvin iloinen siitä, että voin tämän paneelin kolme avata tänään yhteiskokouksessamme. Ehkäpä saan esittäytyä. Nimeni on Gesine Meissner. Minä olen Euroopan parlamentin saksalainen jäsen. Olen myös jäsenenä <clears throat> sosiaali- ja työllisyysasianvaliokunnassa sekä naisten ja tasa valiokunnassa Ja minulla on nyt todella kunnia olla toisena puheenjohtajana. Nyt työllisyyden sosiaaliset ulottuvuudet ja väestökehitys ovat tämän aamupäivän paneelimme aiheena. Pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillinne. Meillä on 21 työkieltä käytettävissämme tänään Maltan kieltä ei ole, mutta sitä ei kai tänään tarvitakaan. Eli kaikki voitte puhua <clears throat> omaa kieltänne ja sitä kuunnella. Valita sen oikean kanavan sieltä. Haluan myös toivottaa tervetulleeksi Jotsislav Augustinin, joka on esittelijämme. Toivottavasti ymmärsitte nimenne ääntämisestäni. Niin No niin, hän saa todella alustaa meille tämän aiheen ja puheaika on hänellä viisi minuuttia. Mitä sääntöihimme tulee, niin teillä on asiakirjojenne joukossa puheenvuoro pyyntökaavake. Eli jos nyt jo tiedätte, että haluatte käyttää tässä esittelijän puheenvuoron jälkeen puheenvuoron, niin täyttäkää se puheenvuoro pyyntökaavake ja toimittakaa se tänne sihteeristolle Näin me valmistelemme sitten puhujalistan ja saamme todella tietoomme, että ketkä puheenvuoroa haluavat pyytää. Tässäpä tämä minun puolestani. Ja nyt ystävällisesti pyytäisin esittelijämme herra Augustinin alustamaan meille tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca. Puheenjohtaja. Hyvät puhemiehet, hyvät kuulijat. Minun tehtäväni on suunnata tämän päivästä keskustelua, joka koskee eurooppalaista työllisyys- ja tasa-arvopolitiikkaa, kun otetaan huomioon myös demografiset muutokset. Aluksi haluaisin esittää tietyn huomion. Minusta näyttää siltä, että meidän täytyisi määritellä käsitteet solidaarisuus sukupolvien välillä. Nykyään sukupolvien välinen solidaarisuus ei ole yksisuuntainen tie. Nykyään eivät, ei ole niin, että pelkästään nuorten pitäisi osoittaa eläkejärjestelmän kautta solidaarisuutta vanhemmille, vaan myös vanhempien täytyy olla solidaarisia nuorten kanssa. 30-40-vuotiaiden sukupolvi, jota joskus nimetään sukupolvi X, on hyvin vaikea. Työllisyyspolitiikassa täytyy kiinnittää tähän huomiota. Kyseessä on sukupolvi, jonka täytyy realisoida omat kunnianhimonsa, ansaita omat rahansa, mutta täytyy myös ansaita eläkerahat vanhemmilleen, isovanhemmilleen ja omiin eläkkeisiinsä – Eli sen vuoksi, että tässä sukupolvessa on, paljon, on hyvin vähän lapsia. Kun iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa, niin se ei ole ongelma Euroopalla. Sitä kuitenkin täytyy ajatella tätä asiaa. Mutta se on myös kunnia. Se on selkeä merkki siitä, että Euroopan talouspolitiikka, että sosiaalipolitiikka on ollut menestys. avian, avainasemassa demografisen tilanteen parantamiseksi sen sijaan ei ole iäkkäiden ihmisten tilanne, vaan lasten määrän kasvattaminen, syntyvyyden kasvattaminen, demografinen uudistuminen. Se on ainoa järkevä pitkän aikavälin poliittinen strategia, johon meidän pitäisi panostaa etupäässä. Ei kaikilla mailla ole kuitenkaan matalan syntyvyyden ongelmaa. Olemme kuulleet Englannin kokemuksista. Ensimmäisessä ja toisessa äh, paneelissa on puhuttu jopa sitä, että on väestön puutetta. Irlantilaiset, ranskalaiset, ruotsalaiset, kokemukset, niistä on kuultu, mutta myös tutkimuksista. Ne osoittavat, että lapsia syntyy niissä avioliitoissa perheissä, joissa huolehditaan tasa-arvosta sukupuolten välillä, erityisesti työmarkkinoilla, jossa hoitovastuu jakautuu tasaisesti, jossa työelämä ja perheelämä voidaan liittää toisiinsa – ja jossa on taattu tuki perheille ja avioliitoille, joilla lapsia on. demografisen uudistamisen politiikka, perhemyöteinen politiikka on ratkaisu. Sen vuoksi kannattaa miettiä sitä, että olisiko niin, että Euroopan unionin rahastot ja ohjelmat, eikö niillä pitäisi enemmässä määrin tukea jäsenvaltioita ja alueita tämän politiikan toteuttamisessa? Jos emme pysty nimittäin tekemään hyviä ratkaisuja, niin usein se johtuu siitä, että ei ole rahamahdollisuuksia siihen. Usein kuulen, että iäkkäiden ihmisten työuran pidentäminen on hyvä ratkaisu demograafisiin ongelmiin, mutta sillä on, siinä on järkeä vain silloin, kun harjoitamme vastaavaa työ, työllisyyspolitiikkaa näiden ihmisten osalta. Täytyy epäilemättä muistaa, että ei voida rajoittautua pelkästään työ, työmarkkinoiden kysymyksiin. Tällä toiminnalla täytyy olla horisontaalinen luonne, eli politiikka miksistä täytyy puhua. Siihen kuuluu alueiden kehitys, innovaatiopolitiikka, koulutuspolitiikka, suojelu ja niin edelleen. Työmarkkinat ovat nykyään aivan erilaiset kuin muutama vuosi sitten jopa, puhumattakaan vuosikymmenistä. Se muut, markkinat muuttuvat hyvin dynaamisesti ja jopa suhteellisen nuorissa yhteisöissä alkaa puuttua nuoria työmarkkinoilta. Ja iäkkäät ihmiset, jotka haluaisivat työtä, niin heidän määränsä kasvaa. Ammatit muuttuvat, ammatteihin liittyvät vaatimukset muuttuvat, digitalisoituminen ja tulee uusia tekniikoita. Se on suuri haaste työllistämispolitiikalle vanhempien ihmisten osalta. Näyttää ilmeiseltä, että jos ei ole hyvin harkittua koulutusohjelmaa, joka on suunnattu niin kutsutun kolmannen sukupolven ihmisille, niin sitä emme pysty ylläpitämään työllisyyttä iäkkäiden ihmisten keskuudessa. Äh, joustava turva on metodi, jolla on autettu nuorten ja naisten työllistämistä. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että se on myöskin hyvä suunta, kun ajattelemme erityisesti iäkkäiden naisten, jotka ovat lähellä eläkeikää työllistämisessä. Nyt on kriisi. Taantumalla on vakavat seuraukset työllistämiselle. Työllisyys, työ, työttömyys kasvaa ja valitettavasti suuressa määrin se koskee ikääntyviä työntekijöitä ja naisia etäännymme 2020-strategian tavoitteista. Ja sen vuoksi pitäisi löytää ratkaisuja, jotta yhä useammat iäkkäiden ihmisten ryhmät, ja edelleen tässä ovat asemassa naiset, eivät joutuisi sosiaalitukien, sosiaalituista riippuvaisiksi. Nyt ei ole aika siihen, että työllisyyspolitiikassa säästäisimme. Mutta on vielä yksi toinen este, joka täytyy voittaa. Se on työnantajien vastahakoisuus työllistää iäkkäitä. Puolassa oli tällainen kilpailu voittoa kypsyydestä, oli sen nimi. Osoittautui, että suuret eurooppalaiset korporaatiot, niitä on vaikea vakuuttaa siitä, että nämä suuret eurooppalaiset yhtiöt työllistämispolitiikassaan – ottaisivat iäkkäätkin huomioon vakavassa mielessä. Italia ja Puola, niillä on myös sellainen kokemus, jossa on aktivoitu työttömiä pitkällä aikavälillä. Kun katsotaan huonossa asemassa olevia ryhmiä työmarkkinoilla, niin siellä on tietysti paljon nuoria, mutta siellä on myös ikääntyneitä ja naisia. Ja meillä on hyviä kokemuksia siitä, että on sovellettu sosiaalista työllistämistä sosiaalinen integraation ryhmien kautta. Ja näitä, tehdään, näitä valmistellaan näitä ohjelmia sosiaalisissa yhteisöissä. Ehkäpä nyt kannattaisi Euroopankin tasolla tukea tämän uuden ta- sosiaalisen talouden sektorin kasvua. puolessa on erityinen ohjelma 50 plus on sen nimi ja se on suunnattu ikääntyneille työnhakijoille ja heidän tukemiselleen. Ohjelma on siis lähtenyt liikkeelle, mutta valitettavasti täytyy todeta, että nyt ne saavutukset, joita ohjelmassa on saatu, niin talouskriisi haittaa niitä kovasti, että tarvitaan uusia liikkeelle panevia voimia, impulseja. Euroopassa on kaksi päätapaa tukea jäsenvaltioita ja alueita sosiaalipolitiikassa. Sosiaalirahasto on ensimmäinen niistä. Olemme kuulleet suunnitelmista täällä, jotta kaikki kohesiopolitiikan menot, että niitä rajoitettaisiin. Pelkään, että tämä koskisi myös Euroopan sosiaalirahastoa. Minusta näyttää siltä, että ei pidä suostua siihen, että vähennetään sosiaalirahaston varoja. Koska hyvät kuulijat, jos emme toimi nyt työmarkkinoilla, jos emme pysty vastaamaan demografisiin haasteisiin, niin laiminlyöntien kustannukset tulevaisuudessa ovat paljon suuremmat kuin nämä pikaiset säästöt, voitot sosiaalirahaston leikkaamisesta. Mutta ei se tarkoita, etteikö komission pitäisi yrittää löytää tehostamistapoja ja vähentää prioriteettialueita sosiaalirahastolle. Toinen metodi on tietysti avoin koordinaatiomenetelmä. Minusta näyttää siltä, että, että jos ei haluta, että että se on yksi tilastomenetelmä Euroopalle, niin tätä kokemustenvaihtofoorumia pitäisi tukea konkreettisilla kannusteilla niille, jotka haluavat toteuttaa yhteisesti määriteltyjä tavoitteita sosiaalipolitiikassa. Iäkkäiden tarpeet ovat erilaiset, koska kyseessä ovat myös ihmiset, koska kyseessä ovat siis ikähaitari on laaja, 50-90 vuotta. On tällainen ilme, jonka, jota kuvataan termillä kaksinkertainen vanheneminen. Siihen liittyy myös hoito- ja lä- lääketieteellisten palveluiden tar- tarpeen kasvaminen. Ja tähän liittyy kuluja, koska, koska jos toivotaan, että kun tuemme perheitä, niin että tällä voitaisiin hoit- saada hallintaan myös hoitopalvelut. Mutta tällä ei ole perustaa. Se pitäisi jäsenvaltioita tukea siinä, kun hoivapalveluiden järjestelmää reformoimaan, koska erityisesti kalliiden hoivapalvelujen, institutionaalisten hoivapalvelujen tarve kasvaa. Ehkäpä Euroopan sosiaalirahasto jota kannattaa painottaa, niin sen ei pitäisi rajoittautua pelkästään siihen, että rajoitetaan niin kutsuttuja pehmeitä projekteja. Että siellä pitäisi olla varoja myös siihen, että parannetaan sosiaalista infrastruktuuria. Jos Palvelujen tarjonnan markkinat ovat hyvin järjestetyt. Jos muodostuu palveluiden tarjonnan oikeat markkinat, niin tulee esille aivan uusi talouden sektori. Sosiaalipalvelujen sektori on tällä hetkellä kasvava erityisesti Puolassa. Ja siellä on, tällä alalla syntyy eniten yrityksiä. Jos haluamme minimoida reformin kustannukset, jotka ovat jo joka tapauksessa korkeat, niin meidän pitäisi panostaa tämä näiden markkinoiden kehittämiseen, koska ne, siellä voi syntyä valtava määrä työpaikkoja, ei pelkästään Puolassa, vaan kaikissa EU-maissa. Tässä on kyseessä työ, joka on hyvin haluttua ja koskee suuressa määrin naisia, eläkeikää lähes, lähellä olevissa naisissa. Ja muistakaamme myös se, että hyvä hoivapalvelujärjestelmä vähentää myöskin terveyspalvelujen kohdistuvaa painetta. Iäkkäillä ihmisillä on edelleen paljon potentiaalia. Ja kuvannollisesti puhuen meidän täytyy hyvin ja älykkäästi hyötykäyttää tätä energiaa, jota liittyy tähän demograafiseen tilanteeseen, että iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa. Se on mahdollista. Se voi myös palvella kasvua. Ensi vuosihan on teemavuosi, iäkkään, iäkkäiden ihmisten teemavuosi. Ja se varmasti auttaa asiaa. Puolassa haluamme myötä vaikuttaa siihen, että eri ohjelmien kautta painotetaan erityisesti koulutusta. Kumppanimme ovat iäkkäiden ihmisten yliopistot. Nämä tähän liittyvät kansalaisjärjestöt ovat kasvaneet Ranskan esimerkin perustalla ja meillä Puolassa on jo 300 tällaista yliopistoa. Ne lisäävät iäkkäiden ihmisten intellektuaalista potentiaalia, mutta ei pelkästään vaan harjoittavat rikasta kulttuuri, matkailu ja ennen kaikkea integraatiotoimintaa. Ne luovat siteitä sukupolvien välillä, vähentävät yksinäisyyttä. Ehkäpä se on joku viite siitä, että miten voitaisiin toimia, jotta iäkkäitä ihmisiä koskevassa politiikassa voitaisiin aktivoida itse iäkkäitä ihmisiä koska kaikissa Euroopan maissa on huomattu, että iäkkäiden ihmisten osallistumisaste niiden päätösten tekemiseen, jotka heitä itseään koskevat, on liian alhainen. Tässä kannattaa katsoa eurooppalaisten maiden kehittymistä, jotka varmistavat sen, että iäkkäitä ihmisiä koskevat, koskevat päätökset tehdään myös heidän itsensä taholla kehotan näistä, keskustelun näistä teemoista ja muistakin teemoista, jotka liittyvät demograafiseen kehitykseen ja liittyvät myös työllisyyteen ja tasa-arvoon. Kiitoksia. Ja Mr. Augustin, dziękuję. Suuret kiitokset herra Augustin teille tästä alustuksesta. Tämä oli meille erittäin hyödyllinen näin keskustelun käynnistäjänä. Nyt meillä on tuntia varttiaikaa keskustelua varten kaiken kaikkiaan. Täällä puheenvuoropyyntöjä jo onkin, mutta ennen kuin käynnistämme keskustelun, halusin kertoa, että meillä on sellainen sääntö, että jos puheenvuoropyyntöjä on liikaa, niin äh, tehdään niin, että aina yksi Euroopan parlamentin jäsen saa puheenvuoroja kaksi kansallisten parlamenttien jäsentä. Teillä on jaettu siniset kortit ja jos haluatte jollekin puhujalle esittää kysymyksen, heiluttakaa sinistä korttia ja voitte siis edelliselle puhujalle esittää suoran kysymyksen ja puheaikaa saatte tälleen 30 sekuntia. Ja hän voi sitten myös vastata puolen minuutin ajan. Noin. Nyt voimme käynnistää keskustelun. Ensimmäinen puhuja on herra Herman de Croo Belgiasta. Olkaa hyvä. Yes. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olette kaikki tietysti tervetulleita tänne Brysseliin. Oma poliittinen urani on kestänyt jo yli 40 vuotta ja minulla on paljon kokemusta muun muassa kansallisesta koulutuspolitiikasta. Olen ollut opetusministerinä ja myös eläkkeistä vastaavana ministerinä näihin asioihin liittyy paljon ongelmia, jotka edellisessä puheenvuorossa tuotiin erinomaisesti jo esiin. Me tarvitsemme naisia työelämään, nuoria työelämään ja myös ikääntyneitä, jotka pysyvät kauemmin työelämässä. Minä ihailen naisia työelämässä, koska heillä on ikään kuin kaksi ammattia – nimittäin äidin ammatti ja sitten se oma varsinainen ammatti. Tässä asiassa esimerkiksi päivähoitojärjestelyt ovat erittäin tärkeitä, jos halutaan todella hyödyntää naisten panos myös työelämässä. Nuorten kohdalla ongelma on monimutkainen. Meillä on paljon nuoria, jotka tulevat Euroopan alueelle ehkä muista maista ja haluavat sitten täällä koulutusta. Voi olla, että nuoret saavat täällä kansallisuuden, mutta se prosessi on kuitenkin pitkä ja monimutkainen. Nämä nuoret eivät useinkaan löydä helposti tietään koulutukseen ja heillä saattaa olla edessään pitkäkin työttömyys. Se on suuri ongelma. Tämä koskee varsinkin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia – joilla tämä sopeutuminen on kaikkein vaikeinta. Ikääntyneistä sanoisin, että ongelma liittyy, ei liity niinkään työmarkkinoihin. Belgiassahan on nyt uusi hallitus, joka haluaa pitää ihmiset työelämässä pidempään, sillä muutoin sosiaaliturvakulut nousevat liian suuriksi 75 prosenttia sosiaaliturvakuluista menee ennen pitkää eläkkeisiin, eli ihmiset pitää saada pidettyä kauemmin työelämässä, mutta ihmiset ovat siihen hiukan vastahakoisia. Ikääntyneet työelämässä maksavat työnantajalle enemmän ja siksi näinä kilpailun ja kriisin aikoina hankkiudutaan helposti eroon näistä ikääntyneemmistä työntekijöistä. I, I forgot. Pahoittelen, että keskeytän, mutta unohdin äh, mainita hyvin tärkeän asian. Teillä on äh, kolmen minuutin puhe aika. Luonnollisesti puheenvuoronne on hyvin hyödyllinen, mutta teidän tulisi nyt eh, eh, ehkä jo me tulla asian esittää kysymyksenne, koska meillä on muitakin puheenvuoropyyntöjä. No niin, laittakaa kello käyntiin, jos haluatte, että joskus tässä lopetan. Minä katselin tuota kelloa tässä hämmästyneenä. Kysymykseni on yksinkertainen. yksinkertainen. Mitä me teemme koulutuksen suhteen, erityisesti nuorten kohdalla, erityisesti niiden nuorten kohdalla, jotka tulevat muista maista? Mitä me teemme pitääksemme ikääntyneemmät työelämässä pidempään niin, että se olisi myös halvempaa, eikä niin, että ikääntyneiden pitäminen töissä on, on paljon kalliimpaa kuin vaikka 35-vuotiaiden pitäminen työssä. Ja mitä teemme työ- ja perheelämän yhteensovittamiseksi? Ja nyt puhun vielä toisellakin äh, kotimaani kielellä. Äh, viimeinen kysymys liittyy äh, henkilöihin, jotka ovat yli 60-vuotiaita ja demokratiassa luonnollisesti myös joukkovoimalla on merkitystä. Jos neljännes kansalaisista on yli 60-vuotiaita niin kuin meillä nyt on, niin luonnollisesti meidän on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota näihin ikääntyneisiin sukupolviin. Itsekin olen tässä työssä ollut mukana, sillä seniorikansalaiset kansalaiset on otettava mukaan kumppaneina ajatellen vaikkapa parempaa koulutusta ja ajatellaan myös kehitysmaita. Emmehän me Euroopassa voi sulkea silmiämme muulta maailmalta. Eivätkö nämä 60 yli 60 jotka haluavat olla aktiivisena työelämässä mukana, voisi olla kummeina esimerkiksi kehitysmaissa ja auttaa niitä eteenpäin? Todella me haluamme luonnollisesti elää ei maassa, jossa aurinko vain laskee, vaan jossa se myös nousee. Kiitoksia. Niin, me emme ole laittaneet tätä kelloa päälle siitä syystä, että näitä puheenvuoropyyntöjä ei ole niin kovin monia, joten oli ihan, ihan okei, okay, että puhuitte hieman pidempään. Varmaankin herra Augustinilla täytyisi olla nyt tilaisuus vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Na pewno No yhtä yleistä eurooppaista vastausta ei varmaankaan tähän kysymykseen ole, että millä tavalla kehittää koulutusjärjestelmiä sekä maahanmuuttajien että iäkkäiden osalta. Epäilemättä tämä pitäisi olla yksi tavoite avoimessa koordinaatiomenetelmässä, jotta kokemusten vaihdon puitteissa pyrittäisiin löytämään parhaat ratkaisut. joita varmasti on, kun meillä on näin laaja kirjo erilaisia maita. Iäkkäiden työllisyyden tukemisessa hän ovat kalliimpia työmarkkinoilla työntekijöinä. Niin ensinnäkin. Täytyy vähän polemisoida tätä näkemystä. No jossain määrin tietysti, jos työllistetään iäkäisen kustannukset, se, että koulutetaan käyttämään uutta tekniikkaa iäkkäille, niin onhan ne kustannukset korkeammat kuin nuorille, mutta täytyy muistaa, että silti ovat kyseessä pitkäaikaiset investoinnit. Että iäkäs työntekijä on lojaalimpi työnantajalle usein hänen voi luottaa. Tutkimukset osoittavat, että on vähemmän, että iäkäs on vähemmän sairaslomalla esimerkiksi, on paremmin sitoutunut, liikkuvampi, on enemmän työnantajan käytössä. Mutta kuitenkin, Puolan kokemukset ovat sellaiset, että jos tuetaan iäkkäiden ihmisten työllistämistä, niin se antaa tuloksia työllisyyden kasvu sen jälkeen, kun tämä 50 plus ohjelma aloitettiin, joka koskee siis sukupolvien välistä, sukupolvien välistä äh, solidaarisuutta, niin se on tuonut tuloksia. Mutta nyt tietysti valitettavasti talouskriisissä on jälleen jouduttu irtisanomaan ja käytettyjä ihmisiä ovat joutuneet työmarkkinoiden ulkopuolelle, mikä tarkoittaa, että työntekijöitä täytyy kouluttaa ja työnantajia erityisesti täytyy kouluttaa, jotta he eivät liian hätäisesti luopuisi iäkkäistäkään työntekijöistä. Thank you very much. Kiitokset näistä vastauksista. Täällä heiluu sininen kortti. Olkaa hyvä, ehkäpä voitte esittäytyä ja sitten eh, esittää kysymyksenne. Andrzej, Gawazewski z Sejmu Polskiego. Andrzej Gawazewski Puolan Sejmistä. Kun harjoitan kansanedustajatyötä, niin minun ottavat monet ihmiset yhteyttä, yli 50-vuotiaat, jotka ovat menettäneet työnsä ja ovat etsineet monta kuukautta, eivät pysty löytämään uutta työtä. Se on vähän ristiriidassa sen kanssa, jota, minkä kollega sanoi, että tilanne olisi hieno. Ei se niin hieno ole se tilanne. Koska työnantajat, joihin minulla on yhteys, niin he työllistävät eläkeläisiä, koska siihen liittyy vähemmän sosiaalimaksuja, mutta se on ainoa syy, jonka vuoksi he työllistävät, mutta se, että olisivat lojaalempia, olisivat vähemmän sairauslomalla, ei ole mikään olennainen syy, vaan syy on se, että, että he työllistävät näiden sosiaalikustannusten alhaisuuden vuoksi. Yeah, thank you very much, Mr. Kiitokset, herra Augustin, haluatteko vastata? Drogi kollega, nie był... Hyvä kollega, ei tässä mitään ristiriitaa ole. Sanoin, että näiden alustavien menestysten jälkeen nyt jälleen monet ovat joutuneet työmarkkinoiden ulkopuolelle. Vaikeudet ovat ilmeiset ja puhuin näistä kannusteista, että kun puhutaan työn kustannusten alentamisesta, joita kannusteita kuuluu tähän 50 plus ohjelmaan. Ehkäpä ne ovat vielä liian pienet kannusteet koska iäkkäiden työllisyyden tukeminen ei ole halpaa. Kiitos. Seuraava puhuja on rouva Pervans Beres, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Hän on työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset myös tässä puolalaisille puhujille ja Puolalle puheenjohtajavaltiona tästä tilaisuudesta keskustella Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien jäsenten kesken tästä aiheesta ja aiheista, jotka eivät nyt itse asiassa tunnu kovinkaan ajankohtaisilta muiden asioiden noustua niiden ohi. Olisin sanonut koulutuksesta muutaman sanan ja väestön vanhenemisesta. Yhteiskunnan täytyy ymmärtää ikääntyneen väestön tärkeys ja merkitys. Se kaikki, mitä jäsenvaltioissa tästä sukupolvien välisestä sopimuksesta ja solidaarisuudesta sanotaan, on tietenkin sellainen asia, joka, jonka pitäisi realisoitua eurooppalaisten elämässä. Minä halusin sitoa hiukan yhteen tämänpäiväistä keskustelua todellisuuden kanssa – kun mietitään neuvotteluja yhteisön tasolla ja keskusteluja, joita käydään tässä tulevina kuukausina ja jotka ovat jo osittain alkaneet. Erityisesti mietin tässä seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Täällä käydään nyt suuria, suurta poliittista vääntöä ja keskustelua tulevaisuuden rahanjaosta ja paljon tärkeitä asioita on mutta todellisuus on myös otettava huomioon, vaikka se on joskus aika monimutkainen. Meidän pitää kuitenkin muistaa elämän realiteetit. Täällä Euroopan parlamentissa meidän pitää keskustella näistä asioista. Jos nyt rehellisesti puhutaan, niin tämä seuraava rahoituskeskustelu on aina hyvinkin eläväistä. Siellä huudellaan yhtä ja toista neuvoston ja muiden toimielinten puolelta. Mutta säännöistä pitäisi kuitenkin pitää kiinni parlamenttina. Meidän roolimme on selvä. Me hyväksyimme tämän kauden alussa komission esittämän EU 2020-strategian. Se on hyvä strategia. Siellä on kohesioon liittyviä tavoitteita, joissa pyritään huomioimaan väestöhaasteet, joka on tämän aamuinen teema. No, jos ajatellaan, että tämä strategia on hyvä, niin silloin pitäisi miettiä sitä, kuinka se oikein rahoitetaan. Näen tiettyjä riskejä siinä, että kansallisella tasolla – hallitusten ja maiden päämiehet eivät ymmärrä asian kiireellisyyttä. He haluavat, että ratkaistaan ensiksi julkisen velan ongelmat ja laitetaan muut asiat sivuun. Ja sitten mietitään vasta yhteisöpolitiikkojen rahoitusta. No tämähän ei onnistu. Kaikesta säästäminen ei onnistu. Minä sanoisin, että se mitä me teemme ja meidän kohesiotavoitteemme sukupolvien välinen solidaarisuustavoite, ne tukevat muun muassa koulutusta, joka on Euroopalle aivan äärimmäisen tärkeä asia, jos näihin nykyisiin haasteisiin pyritään vastaamaan. Jos näin ei tehdä, niin kaikki häviävät. Meidän pitää olla riittävän rohkeita ja tehdä yhteistyötä. Tässä kontekstissa meillä täytyy olla yksi jalka ikään kuin sillä puolella, että mietitään kuinka saadaan vähennettyä julkista velkaa ja, ja tehtyä säästöä, mutta tois, toisaalta on sitten mietittävä, kuinka investoida tulevaisuuteen. Se voidaan tehdä yhteisön budjetin kautta ja jäsenvaltioiden omien budjettien kautta. Näiden kahden välillä on myös oltava synergiaa. Teidän täytyy olla meidän rinnallamme tässä työssä, jotta saadaan aikaan vahva EU, silloin kaikki voittavat. No, oletteko te samaa mieltä tästä lähestymistavasta? Se on ehkä minun kysymykseni tässä. Yes, I think the... Yksinkertainen kysymys. Nyt herra Agustin voi vastata, olkaa hyvä. Eh, eh, Mä pani ratsie. Olette todellakin oikeassa, kun puhutte, että alustuksessani oli paljon vaatimuksia. Ja tietysti painotin sitä, että toteuttaminen ei ole halpaa, se on kallista. Eli kun puhutaan Euroopan budjetista, niin täytyy kyllä kysyä, että miten nämä haasteet, jotka tietysti heijastuvat 2020-strategiassa, miten ne toteutetaan. No ensinnäkin vetoisin, vetoaisin että ainakin, ainakaan ei vähennettäisi niiden varojen määrää, jotka on osoitettu sosiaalisiin tarkoituksiin Euroopan unionissa. Mutta toiseksi, ja haluaisin kovasti tätä painottaa, älkäämme välttäkö keskustelua siitä, miten eurooppalaisia rahoja myös haaskataan, myöskin eurooppalaisessa sosiaalipolitiikassa – ei kaikki siellä ole tärkeintä laadultaan ja luonteeltaan. Ja olisi tärkeää se, että arvioisimme tavoitteita, keskittyisimme tärkeimpiin asioihin ja leikkaisimme pois sen kaiken, mikä on vähemmän tehokasta. Edellisessä paneelissa puhuimme, että nämä valtavat eurooppalaiset varat luovat kymmeniä tuhansia työpaikkoja mutta kun se jaetaan maiden määrällä, niin ei olekaan niin suuri määrä kyseessä. Rahankäytön tehokkuus sosiaalialalla, sitä voidaan nostaa. Ja siihen pitäisi pyrkiä. Ja toinen asia, että todellakin voi olla niin, että kun etsitään säästöjä, niin silloin joudumme luopumaan strategian mukaisista yhteisistä tavoitteista niiden toteuttamisesta. Mutta voi olla vielä niinkin, että ensimmäinen paikka, josta säästöjä etsitään, ovat juuri sosiaalipolitiikan menot. Minusta näyttää siltä, että ei pelkästään eurooppalaiset maat ole velkaantuneita, että niitä uhkaa konkurssi silmiemme edessä kokee konkurssin myös se vakaumus, että mikä tahansa Euroopan maista pystyisi itsenäisesti ratkaisemaan omat ongelmansa. Myöskään yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan alalla. Sen lisäksi olen sitä mieltä, ja tällainen varmaan oli, tätä varmaan tarkoitettiin, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että se mikä meillä on yhteistä – niin ne siihen liittyvät ongelmat myös ratkaista yhdessä, eikä yksittäin, koska se ei onnistu. Yeah, thank you very much, Mr. Oikein paljon kiitoksia, herra Augustin. Seuraava puhujamme on herra Kelvin Hopkins, eh, UK-alahuone. Olkaa hyvä. Äh. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Onpa mukava saada jälleen tilaisuus käyttää puheenvuoro täällä. Haluan kiittää herra Augustinia tästä erittäin hyödyllisestä alustuksesta. Keskustelemme täällä nyt sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Nuorten on tuettava vanhempia ja niin edelleen. Ja luonnollisesti haluamme ikääntyneiden ja myös naisten määrän lisääntyvän työmarkkinoilla, mutta täytyisi ehkä korostaa sitä, että että hyvinvointimallimme perustuu täystyöllisyyteen, eh, mitä tulee oikeudenmukaiseen jakoon nuorten ja vanhojen välillä, keski-ikäisten joiden lapset ovat eh, jo lähteneet kotoa ja lapsettomien välillä. Tämä täytyisi pikemminkin nähdä niin, että tulot jaetaan eri eh, ikäkausien välillä, eli esimerkiksi kun on työssä niin äh, maksaa veronsa ja sitten esimerkiksi eläkkeellä saa sitä tukea, mitä tarvitsee, kun on kerran maksanut panoksensa järjestelmään. Tämä täystyöllisyysmalli on se ongelma, se, että tasattaisiin äh, tätä tilannetta eri ikäkausien välillä voisi ehkä auttaa siihen, että jotkut eivät vastustaisi sitä, että maksavat jonkun muun viulut. Ei vaan nähtäisi tämä niin, että maksetaan äh, sille yhteiskunnalle, jonka toimijoita tässä kaikki olemme. Ja kun ajatellaan esimerkiksi Britannian työeläkemallia, jos me kaikki olisimme mukana työelämässä ja maksaisimme panoksemme, järjestelmään emme valittaisi, koska tietäisimme, että hyödymme järjestelmästä sitten äh, viime kädessä. Ja tietenkin äh, korkean ja matalan tulotason äh, toimijoiden välillä luonnollisesti olisi sitten ero, mutta solidaarisuus olisi mahdollista, jos meillä olisi täystyöllisyys. Mutta kun täystyöllisyyttä ei ole, niin pääasiallisen tavoitteemme kaikissa yhteiskunnissa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tulisi juuri olla täystyöllisyyteen pääsemiseen Ja me kaikki varmasti näemme, että globaalistunut maailma, liberalisoitunut yksityistetty maailma ei luo täystyöllisyyttä, vaan päinvastoin hyvin paljon työttömyyttä ja epätasa-arvoa tämä on juuri sitä vastustusta, joka kohdistuu verojen maksamiseen. Se ei ole ollenkaan hyvä asia. Eilenhän kuulimme oikein hyvän puheenvuoron siitä, että jos maksamme hyvin korkeita veroja ja saamme hyvin paljon tukia ja apua, niin eihän tässä sitten ole mitään ongelmaa. Tämä on valinta, niin kuin esimerkiksi Pohjoismaat ovat valinneet tehdä. Ja tämä on, nämä ovat erittäin menestyksekkäitä yhteiskuntia. Minä <laughs> olin Tanskassa viime viikolla ja kyllä ero Tanskan ja Ukon välillä on huomattava. Mehän olemme Ukossa valinneet matalan verotuksen Yhdysvaltain mallien mukaan. Kun katsotaan verojen määrää Tanskassa, niin äh, jos Iso-Britannia keräisi, kantaisi yhtä kovia veroja kuin Tanska, niin sehän saisi 200 miljardia puntaa vuodessa. Se olisi aivan valtava summa. Mutta tämä on tällainen valintakysymys ja minä tulen kyllä ajamaan tätä asiaa alahuoneessa. Johdin itse asiassa täystyöllisyysfoorumi nimistä työryhmää, jota ei enää ole, koska pääsimme lähes täystyöllisyyteen, mutta nyt ollaan siitä taas kaukana. No, olen hyvin kiinnostunut tästä asiasta tietenkin siitäkin syystä, että en ole enää kovin nuori itse. Ja kaikki nämä asiat, mitä täällä olemme kuulleet, eh, niin eh, kyllä ikääntyneet ovat erinomaisia työntekijöitä. Itsekin olen heitä palkannut. He sitoutuvat työhönsä, hallitsevat hommansa ja ovat eh, hyvin monella tavallaan äärimmäisen hyviä työntekijöitä. Ehkä he eivät fyysisesti ole enää niin voimakkaita kuin nuoruutensa päivinä, mutta toisaalta heitä ei välttämättä tarvitse laittaakaan niihin kovimpiin fyysisiin töihin. Ja ehkä he haluavat työskennellä vain osa-aikaisesti. Monet ikääntyneet haluaisivat jäädä työelämään, jatkaa työelämässä, mutta kun heille ei työpaikkoja ole tarjolla, on tällainen nuor- nuorten kulttuuri, nuoria pidetään esimerkiksi työntekijöinä huomattavasti vetoavampina kuin ikääntyneitä. Mielestäni näin ei tulisi olla. Me haluamme täystyöllisyyttä ja me haluamme, että ikääntyneet saavat tilaisuuden osallistua työmarkkinoihin ihan niin kuin nuoretkin niin, että voisimme saada aikaan jälleen sen sosiaalisen solidaarisuuden, jota meillä oli vuosikymmeninä toisen maailmansodan jälkeen minun nuoruudessani, mutta tämä solidaarisuus on nyt menetetty, koska me jotenkin pääsim, päästimme tämän sosiaalidemokraattisen maailman äh, livahtamaan käsistämme. Maailman, jossa elimme toisen maailmansodan jälkeen. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta ja ennen kuin herra Augustin saa vastata, niin äh, siirrän puheenjohtajuuden Eva Kopatsille, joka johtaa puhetta nyt tästä eteenpäin. Me olemme tällainen tiimi, mutta herra Augustin nyt, olkaa hyvä. Odnosząc się do, uwag pana Hopkinsa. No, herra Hopkinsin huomiosta haluaisin sanoa, että kun on tämä sosiaalidemokraattinen unelma täystyöllisyydestä, niin joillakin on myös tietty etäisyys siihen ja tietty nostalgia ehkäpä tällaisia harhaluuloja ei enää ole, ei, ehkä ei tällaisia aspiraatioitakaan. No, on se kuitenkin jonkunlainen suuri ideologinen kysymysmerkki. Miksi? No niin paljon on tekemistä, niin useilla ihmisillä ei ole työtä. Miten järjestämme valtiot niin, että miten olemme luoneet valtiot, järjestäneet valtiot niin, että näitä työpaikkoja ei luoda? myöskin niiden osalta, joita uhkaa demografinen kehitys. No yhtä vastausta ei varmasti ole. Mutta tarvitaan sitä, että valtiot ottavat asian viisaammin ja enemmän omakseen. No miten tällainen sitoutuminen voidaan järjestää? No tietysti monessa suunnassa. Koulutus, niin että valmistetaan paremmin työmarkkinoille tulemiseen, oli sitten kyse iäkkäästä naisista tai nuoresta. Täältä löytyisi ratkaisuja. Valtiona täytyisi sitoutua siihen, että vähennetään äh, työllistämiskustannuksia niiden osalta, jo, jo, jotka haluamme erityisesti palauttaa työelämän piiriin. Ja tietysti jokainen valtio tämän tyyppisiä keinoja käyttää. Jotkut ovat tehokkaampia, jotkut vähemmän tehokkaita. Myöskin puolessa on meillä tästä kokemusta. Mutta liian vähän huomiota minun mielestäni kiinnitämme siihen, miten voitaisiin kehittää tukityöllistämistä. Niitä tiettyjä markkinoiden segmenttejä tuetaan. Tästähän puhuin, kun puhuin tämän hoivapalvelujärjestelmän eh, kehittämisestä. Voitaisiin luoda markkinat, joilla, josta voisi syntyä paljon työpaikkoja kautta Euroopan. Myöskin sosiaalipalvelujen kooperatiivit ovat hyvä ratkaisu siihen, miten pitkäaikaistyöttömiä voitaisiin palauttaa työmarkkinoille. Meillä on Puolassa kokemuksia tästä, Italiassa on näitä kokemuksia, niitä kannattaisi ikään kuin laajentaa muihinkin maihin näitä kokemuksia. Kiitoksia sitten edustaja Puolan parlamentista. Agnieszka Pomaska, olkaa hyvä. Pani e, przewodnicząca, pani marszałek. Kiitoksia, rouva puhemies. Mielenkiinnolla kuuntelen keskustelua, mutta haluaisin sitä suunnata nyt vähän konkreettisempaan suuntaan. Puhumme paljon ja tasa-arvohan on hyvin äh, muodikas teema. Kollega puolesta sanoi tämän viisaan lauseen, että että siellä syntyy lapsia, missä huolehditaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja myös siellä, missä naisilla on työtä. Mielestäni tämä on avainasemassa. Tasa-arvon käsitettä pitäisi käsitellä hyvin laajasti. Ja jos puhutaan tasa-arvosta siinä yhteydessä, että naisilla olisi työtä, niin yksi osatekijöistä tässä on se, että voidaan yhdistää työelämä perhe-elämän velvoitteisiin. Se voidaan tietysti tehdä eri tavoin. Voimme helpottaa oikeudellisia säännöksiä. Puolessa tänä vuonna äh, säädettiin laki, jonka myötä tulee äh, uusia hoitomuotoja äh, pienemmille lapsille. Paljon puhutaan sitä, että pitäisi helpottaa sitä, että perustetaan lastentarhoja yritysten yhteyteen, joustavoitetaan työaikoja, helpotetaan lastenhoitajien palkkaamista. Kaikki ovat hyvin tärkeitä näistä asioista, mutta haluaisin sanoa yhden asian, joka on vaikeampi muuttaa ja se piilee meidän päissämme. Jos puhutaan tasa-arvosta, niin naisia kuitenkin vielä kohdellaan niinä, jotka ovat syrjässä, joita täytyy auttaa, mutta minä haluaisin kovasti että olisi niin, että naisia ja miehiä kohdeltaisiin tasaveroisesti, että velvollisuudet olisivat samanlaiset, samat. Ja jos puhutaan lasten kasvattamisesta ja perheestä, niin siinäkin oltaisiin tasa-arvoisia. Täytyy kuitenkin pahoitellen todeta, että tällainen stereotypia siitä, että nainen on pääasiassa vastuussa lasten kasvattamisesta siitä, miten lasten aika organisoidaan, niin naisen pitää huolehtia etupäässä siitä, että valmistetaan heille illallinen kotiintuloajat, tähän liittyvät muutokset kestävät vuosia, mutta ne täytyisi muistaa joka vaiheessa. Ja tähän on myös osoitettu Euroopan rahoja juuri ajattelutapojen muuttamiseen, erilaisiin yhteiskunnallisiin kampanjoihin, koska ilman niitä parhaammatkaan oikeudelliset muutokset eivät muut paranna naisten asemaa erityisesti työmarkkinoilla. Kiitoksia. Haluaako äh, senaattori vastata? Haluaisin kiinnittää huomiota tähän merkkiin, joka minulla on tässä rinnassani, rintapielessäni. Sen on pingviini, arktinen äh, kuningatar pingviini, joka voi olla jonkinlainen symboli ja tässä konferenssissa onkin tasa-arvon symboli miesten ja naisten välillä. Nämä viisaat lintueläimet yhdessä hautovat munia ja yhdessä huolehtivat näistä pingviinipoikasista. Näyttää siltä, että tämä olisi hyvä symboli jonka myötä haluaisimme painottaa tasa-arvon merkitystä. Konferenssin materiaaliin on, siellä on asiantuntijoiden tutkimuksia, jotka osoittavat, että on myytti, että perinteisissä perheissä siellä niissä perheissä, joissa naisilla on perinteinen rooli, eli kotityöhön ja perheeseen liittyviä velvollisuuksia, että siellä syntyisi paljon lapsia. Ei. Kun katsomme syntyvyyskarttaa, niin osoittautuu, että syntyvyys on korkeinta niissä maissa, jossa ei painoteta perinteisten perheroolien ylläpitämistä, vaan tuetaan naisten ja miesten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja tuetaan naisten työllistymistä. Siellä syntyy lapsia, siellä syntyy eniten lapsia, siellä on eniten lapsia. Mutta niitä on myös avi, avoliittoista ja eroon päätyneistä avioeroista. Eli pitäisi ottaa huomioon muutkin kannusteet, kun ajatellaan tehokasta perhemyönteistä politiikkaa. Dziękuję bardzo, panie senatorze. O zabranie głosu poproszę przedstawicielkę parlamentu. Kiitoksia, senaattori. Ja nyt Pyydän, että Euroopan parlamentin jäsen Meissner puhuisi seuraavaksi. Kiitos, puhunkin nyt äidinkieltäni. Aihe kiinnostaa minua kovasti, siksi pyysin puheenvuoroa. Aivan ensin haluaisin sanoa herra Augustinille, kun puhuitte, että tarvitaan demografista uudistusta. ja Kuulostaa hienolta. Tietenkin haluaisimme, että lapsia syntyisi entistä enemmän, koska näinhän voitaisiin pysäyttää väestömuutoksen negatiivinen kierre. Mutta, ja kun katselee ympärille, niin kyllähän lapsia on eh, yhä enemmän ja raskana olevia naisia. Ja tähän liittyen konkreettinen asia. Euroopan parlamentissa viime vuonna keskustelimme äitiys vapaasta, äitiyslomasta. No eihän se mitään lomaa ole, kun lapsen saa, vaikka se nyt mikään sairauskaan ole, mutta kyllä tuolloin kädet ovat tietenkin täynnä työtä tuolloin äitiyslomalla. Euroopan parlamentin enemmistö päätti, että äitiyslomaa ehdotettaisiin 20 viikon mittaiseksi kaikkialla Euroopan unionissa ja että koko kaudelle saisi 75 prosentin korvauksen. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole tähän vielä antaneet äh, vastaustaan. Mm, on aikamoinen vaatimus tietenkin vaatia äitiyslomaa ja äh, todella 75 prosentin palkkaa koko tälle ajalle ja takuuta siitä, että äh, työpaikka odottaa äitiysloman päätteeksi. Samalla tietenkin vyötä, täytyy kiristää taloudellisen tilanteen vuoksi ja tarvitaan joustavuutta. Eli kysymys onkin, että miten tämä ristiriita saataisiin ratkaistua. Sitten Augustin ja myös Rova Pomaskalle tuo pingviinivertauksenne oli tosi hauska. Ja tietenkin tarvitaan muutosta. Minulla itselläni on kaksi lasta. Kaiken kaikkiaan olin seitsemän kuukautta äitiyslomalla, muuten aina työelämässä. Minun mieheni on aina tukenut minua ja itsekin hoiti lapsiamme välillä. Minu, minulle ei ollut ongelma, että olin välillä osapäivätöissä. La, miehelleni kyllä oli. No, nyt lapsemme ovat aikuisia, mutta kyllä ihmisten mielissä tarvitaan todellinen muutos niin, että saataisiin aikaan todellinen tasa-arvo. Toivoisin, että siihen päästäisiin. Sitten nämä vanhemmat ikääntyneet työntekijät, joista olette puhunut. Te puhuitte tästä Puolan 50 plus-ohjelmasta. Haluaisin kuulla siitä enemmän, jos mahdollista. Jos teillä on aikaa, niin puhukaa siitä ihmeessä. Muuten palaan asiaan sitten myöhemmin. Sitten tähän liittyen kaksi huomiota. Te viittasitte siihen, että työnantajat usein eivät halua palkata ikääntyneitä työntekijöitä. Samalla kuitenkin tiedämme, että he ovat usein huomattavasti helpompia työntekijöinä, eivät välttämättä halua enää käynnistää mitään sen kummempaa urakehitystä kun ovat jo uransa loppuvaiheessa, he ovat rauhallisempia, voivat tehdä viisaita rauhallisia päätöksiä. Välttämättä eivät fyysisesti ole niin voimakkaita, jos mm, fyysistä voimaa vaaditaan, mutta esimerkiksi Saksassa on koko joukko yrityksiä, jotka toteavat, että ihan tietoisesti palkkaavat ikääntyneitä riveihinsä ja myös mainostavat tätä asiaa on myös Euroopan laajuisia yrityksiä, joilla on tällainen eriyttämisohjelma. He palkkaavat monia naisia, monia ikääntyneitä ja myös vammaisia riveihinsä tai maahanmuuttajia. Ja kokemukset ovat olleet hyvin menestyksekkäitä. Näin yritysten ilmapiiri on parantunut ja yritykset entistä menestyksekkäämpiä tätä kautta. Eli tällaista edistystä varmaan tarvitaan. Sitten viimeinen asia. Saksassa on kovasti keskusteltu tästä asiasta, kun ihmiset haluaisivat äh, työskennellä pidempäänkin äh, yli eläke iän, varsinkin jos eivät ole fyysisessä työssä, äh, voivat useinkin työskennellä pidempään. Eli että näin voitaisiin säästää rahaa Voitaisiin esimerkiksi todeta, että heidän ei enää työttömyyskassaan tarvitsisi maksaa. He voisivat tulla siis edullisemmiksi työntekijöiksi ja näin antaa oman panoksensa yhteiskunnalle. Mitä mieltä olette tästä? Puheenvuoroa on pyytänyt Belgian parlamentin edustaja herra Herman de Croo. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tässä hiukan hämmentynyt kun kuuntelen et näitä puheita, että pitäisi nyt jotenkin kannustaa väestöä tiettyyn suuntaan. Mietitään vaikka Kiinaa. Kiinassa on miljardi 300 miljoonaa asukasta ja sillähän on aivan täsmälleen vastakkainen väestöpolitiikka, yhden lapsen politiikka. Ja se siellä ikääntyneiden, osa, ikääntyneiden osuus väestöstä tulee kasvamaan radikaalisti tulevina vuosina. Eläköityneiden osuus tulee kasvamaan ja siellä sitten pitäisi korvata nämä työntekijät yhdellä lapsella entistä neljää ihmistä kohden. Meidän maissamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevissa perheissä on eniten lapsia. Brysselissä esimerkiksi suosituin pojan nimi ei ole Pierre tai mikään muu, vaan se on Muhammed. Ja tämä varmasti kertoo paljon asioita. Nämä ovat kuitenkin sellaisia perheitä, jotka eivät helposti sopeudu yhteiskuntaan. Ja tämä haaste yhteiskunnalle on erittäin tärkeä. Mietitäänpä vaikka romaneja, jotka tulevat Romanian, Romaniasta tai Bulgariasta tai, tai muusta EU-jäsenvaltiosta. Niidenkin väestökehitys on aivan erityinen ja sekin on tällainen hyvin heikossa asemassa oleva ihmisryhmä. No mistä sitten löytyisivät tällaiset väestöreservit, jos sellaisista voi puhua? No mietitäänpä sitten sitten nuorempia työntekijöitä Belgiassa päätettiin juuri, että eläkkeelle jääneet ihmiset voivat ansaita niin paljon kuin vain haluavat, ihan rajoituksetta, siihen ei ole mitään kieltoa. Eläkkeellä saa työskennellä kuinka paljon vain menettämättä eläkeetuisuuksiaan – tällä tavoin pyritään kasvattamaan heidän osuuttaan työvoimasta. Kiitos. Bardzo dziękuję, ponieważ... Kiitoksia. Täällä esitettiin sininen kortti, joka koski Meisningerin puhetta. Kysyn, että haluatteko vastata sinisen kortin kysymykseen? Haluatteko vastata sinisen kortin kysymykseen, rouva puheenjohtaja? Das kann ich natürlich gerne. Toki mielelläni. En vain oikeastaan tuntunut, että tuo kysymys osoitettiin minulle. Kuuntelin luonnollisesti kuitenkin. Niin, täl, puhuin tällaisista eriyttämishankkeista tai monimuotoisuushankkeista. Ja kyllä mielestäni ikääntyneitä varten tarvitaan kannustimia. Te viittasitte Belgian tilanteeseen. Teillä on näin. Ja mm, me katsomme, tai itsekin totesin, että tarvitaan kannustimia niin työnantajien kuin työntekijöidenkin puolelle. En ole tästä lasten syntyvyydestä kanssa aivan samaa mieltä. Minun mielestäni kaikki Euroopassa syntyvät lapset ovat tervetulleita, ja jos heidän perheensä eivät ole integroituneita, meidän on tehtävä kaikkemme integroidakseen nämä perheet yhteiskuntiimme. Kyllä kaikkien perheiden ja kaikkien pariskuntien on voitava hankkia lapsia. Eh, ja yhdistää ajatuksensa perheelämästä sitten omaan perhemallinsa ja esimerkiksi naisten työntekoon, mutta nämä Tämä ponnistelu kaikkien integroimiseksi yhteiskuntiimme on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Herra Augustin, haluatteko vastata? Bardzo proszę. Olkaa hyvä. Ensin kommentoin, kommentoin rouva Maisnerin huomioita. Äitiyslomat todellakin, vanhempainlomat. Viimevuotisen direktiivin perusteella kyseessä on tärkeä oikeus naisille. Puola täyttää vaatimukset ja menee jopa pidemmälle merkittävästi, mutta keskustelu, joka meillä parlamentissa oli, siitä osoittautuu, että jos äitiyslomaoikeudet, vanhempainlomaoikeudet koskevat vain naisia, niin silloin tästä olisi haittaa heille. Emme antaisi, tai tämä aiheuttaisi sen, että työnantajilla olisi vastahakoisuutta työllistään. Siksipä meidän maassamme ja muissakin maissa tätä on nähty, että tämä jako miten vanhempainlomaa voidaan hyödyntää, niin se oikeus on sekä miehille että naisille. Yhä useammin puolalaiset miehet, tietysti tämän alkuvaiheen jälkeen, jolloin naisen täytyy huolehtia lapsesta, niin käyttävät osan tästä vanhempainlomasta. Se on hyvä, koska sitten työnantaja ei tee valintaa naisen välillä, joka varmasti on äitiys, menee äitiyslomalle, ja miehen välillä, koska kumpikin heistä voi käyttää hyväkseen tätä oikeutta, ja se estää syrjintää työmarkkinoilla. No jos puhutaan 50 plus-ohjelmasta, siihen kuuluu kolme osatekijää. Ensimmäinen on tietysti työvoimakustannusten alentaminen. Sen pitäisi olla merkittävä kannuste työnantajille – on pienemmät sosiaalivakuutusmaksut, jos työllistää ihmisen, joka on yli 50-vuotias. Toinen osa tekijä tässä ohjelmassa on se, että keskitytään tietysti koulutukseen. Iäkkäät ihmiset voivat hyötyä laajasta kirjosta palveluita, jotka koskevat aktivoimista ja aktivoitumista työmarkkinoilla. Tähän asti on ollut niin, että nuoret ovat voineet käyttää koulutusmahdollisuuksia hyväkseen, eivätkä iäkkäät. Nyt kaikilla on yhtäläiset oikeudet. Iäkkäät voivat hyödyntää, saavat stipendejä, tuki, tukia kursseille, he voivat saada jatkokoulutusta. Se auttaa kovasti asiaa. Ja kolmas osatekijä on se, että liitetään ty- iäkkäiden työllistäminen – työvoimatoimistojen toiminta tällä, tästä, tällä alueella sosiaalitukiin. Voidaan allekirjoittaa sopimuksia, jotka helpottavat iäkkäiden aktivoimista, pitkäaikaistyöttömien aktivoimista, jotka ovat sosiaalitukien piirissä jo. Eikä pelkästään lasketa työvoimatoimiston aktivistoimien varaan. Tästä on tullut jo tuloksia. 2,5 prosenttia työllisyys jo kasvoi iäkkäiden keskuudessa, mutta nyt valitettavasti tilanne työmarkkinoilla jälleen huononee ja osoittautuu jälleen, että kannusteet ja välineet ovat liian heikot, koska iäkkäät ihmiset jo ovat jälleen menettämässä työpaikkoja. Mutta toivottavasti tämä trendi voidaan kääntää. Haluaisin myös ottaa kantaa kysymykseen, jonka otitte esille, kun sanoitte usein, että iäkkäät ihmiset, mikä on heidän työhalunsa. 80 prosenttia puolalaisista unelmoi siitä, että pääsisivät eläkkeelle, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät haluaisi tehdä työtä. Monien strategia on, ja tästähän puhuttiin jo täällä, että menisi eläkkeelle ja kuitenkin työllistyisi jälleen, jotta olisi kaksi tulomuotoa eikä yksi. Ei tästä kannata ihmisiä syyttää, jos lain mukaan näin voi tehdä. Usein iäkkäät ihmiset tekevät työtä hoitosektorilla, hoitavat lapsia, hoitavat vanhuksia. Ja tämä kaikki tapahtuu harmaalla alueella vastaan nyt. Tämän säädöksen myötä, josta edustaja Pomaska puhui, niin yritetään saada tällaiset henkilöt laillisen virallisen työllistymisen piiriin, että lastenhoitajat voisivat tehdä laillista työtä. Ja tästä tämä alkaa jo toimia. Mutta tähän tarvittiin valtion rahallista sitoutumista, koska valtio maksaa sosiaalivaltuuksen muodossa osan näistä kuluista. Minä vahvistan tämän, rouva puheenjohtaja. Iäkkäät ihmiset hyvin usein haluavat tehdä työtä, koska työn arvo ei ole pelkästään rahassa, vaan siihen liittyy myös mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Se liittyy oman arvon tuntoon iäkkäiden keskuudessa. Sillä on suuri merkitys. Se on suurin motivaatio. En ole myöskään täysin samaa mieltä siitä, mitä Herman de Cloo puhui että pitäisi katsoa Kiinaan, kun puhutaan. Kun puhutaan perhepolitiikan ja syntyvyyden politiikasta, että meillä olisi suuret reservit. Ei ole niin, että Bulgaria ja Romania olisivat tässä esimerkkeinä siellä syntyvyys on tietysti vähän suurempi, mutta ei se riitä vielä uudistamaan sukupolvia. Demografisesti Eurooppa vielä kasvaa, mutta muutaman vuoden jälkeen meitä alamme vähen, meidän määrämme alkaa vähentyä. Demografisen uusiutumisen tavoite on hyvin osuva oikea. Jos tähän suuntaan ei mennä, niin sitten täytyy valmistautua siihen, että työmarkkinoita täydennetään maahanmuuttajilla, joita meille tulee, ja sekin maksaa. Minusta näyttää siltä, että olisi parempi investoida syntyvyyteen eurooppalaisten perheiden keskuudessa, koska sitä kautta syntyy vähemmän erilaisia ongelmia, ja se on varmaankin tehokkaampaa. Kiitoksia, herra senaattori. Täällä on pyydetty sinisen kortin kysymystä ja sen on esittänyt Puolan parlamentin edustaja, edustaja Tomaszewski. Olkaa hyvä. Esittäkää sinisen kortin kysymyksenne. Eh. Puheenjohtaja, kysymys senaattori Augustinille. Nyt kun ajatellaan sitä, että työ ikää voitaisiin, työelämää voitaisiin pidentää, niin se on todellisuutta, talouskriisi on todellisuutta ja menojen leikkaaminen aktiiviseen tukeen niiden keskuudessa, joilla ei ole työtä nyt. Sekä nuorten keskuudessa että yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Ja tässä onkin aikamoinen dilemma, että kun ajatellaan uusia rahoitusnäkymiä – ja yhdyn tässä siihen vetomukseen, että ei vähennettäisi sosiaalirahaston varoja. Ja ehkä yhdistettäisiin siihen mahdollisuus, että voitaisiin investoida niin, että suojellaan olemassa olevia työpaikkoja niiden keskuudessa, jotka ovat erityisessä varassa, eli yli 50-vuotiaat, tai niiden keskuudessa, joilla ei ole äh, kokemusta työelämästä, eli nuoret. Ja toinen asia, josta haluaisin pyytää kommenttia, on valtion osallistuminen, mutta myöskin Euroopan rahastojen osallistuminen siihen, että iäkkäitä ihmisiä voitaisiin paremmin valmistaa uuden tekniikan haasteisiin. Koska esiintyy tällainen syrjäytymisvaara erityisesti maalaisyhteisöissä maaseudulla. Täytyy siis valmistaa ihmisiä näihin haasteisiin. Useat luovuttavat työn hakemisen vapaaehtoisesti, koska eivät pysty sopeutumaan uuden tekniikan haasteisiin. Tähän pitäisi saada sosiaalirahaston tukea esimerkiksi. Kiitos kovasti. Ja herra senaattori voi, voi vastata. E, Ymmärrän tämän kontekstin, jossa edustaja Tovashevski otti kantaa asiaan. Todellakin myös Puolassa on vaikea kriisiaika. Ja jos joltakin osin täytyy jäädyttää menot, jotta voitaisiin tasapainottaa budjetti. Sen vuoksi todellakin kannattaa keskittyä vain, kuten painotin aiemmin, siihen, mikä on olennaisinta. Toisaalta ei ole hyvä, jos liian suuria varoja suunnataan työttömien aktivoimiseen ja joiden äh, vastaanottajina, varojen vastaanottajina olisi yrittäjät, koska he voi olla niin, että viime, aika, viime äh, sijaisena ehtona työllistämiselle olisi valtion tuki. Markkinoiden täytyy toimia itse. Ja jo, ja tietorajan jälkeen julkinen tuki voi vääristää näitä markkinoita. Puolessahan oli sellainen tilanne välillä, että suuria julkisia varoja investointiin, ja sitten kun ne vedettiin pois niin kuultiin ääniä, että no jos ei tule tukia, niin emme työllistäkään. Eli tässä tuli esille tietynlainen epäterve tilanne. Kuitenkin ihmiset, jotka ovat hyvin epäsuotuisessa asemassa, niin heitä pitäisi tukea, mutta ei kaikkia. No mitä sitten tulee säästöihin? Euroopassa vaaditaan äh, menokuria. Kuri, kuri, kuri, se on käsite, joka saa nyt suosiota osaksi. Mielestäni se on ihan oikein ja pitäisi olla kurinalaisia julkisten varojen käytössä, myöskin niiden jotka liittyvät demograafiseen tilanteeseen. Tarvitaan todellakin kuria, itsekuria solidaarisuudenkin politiikassa, mutta toisaalta tässäkin ovat tietyt rajat ja ne, jotka ovat, vastaavat budjetista, ovat budjetin arkkitehtejä, niin täytyy heitä muistuttaa koko ajan, että itsekuri itsekurin kurinalaisuuden politiikassa ei pitäisi unohtaa solidaarisuutta. Että solidaarisuus on yksi tärkeimmistä ideoista ei pelkästään Puolassa, vaan ennen kaikkea Euroopassa. Vanhempien solidaarisuus nuorten kanssa, nuorten solidaarisuus vanhempien kanssa, niille pitäisi löytyä, ni, niin, tälle solidaarisuudelle pitäisi löytyä tukea myös Euroopan rahastoissa kriisiaikanakin jopa. Jos rationalisoimme menoja, niin silti tärkeimmät tavoitteet pystymme siltikin toteuttamaan. Kiitoksia herra senaattori. Jälleen nousi sininen kortti Pyytäisin, että esittelette itsenne samaan aikaan, kun esittelette, kys- kysytte kysymyksen. Jana Toom ja mä olen Eesti eh, parlamentista. Minä olen Jana Toom Viron parlamentista. Kaikki varmasti täällä ovat samaa mieltä siitä, että ikääntyneille tulisi olla oma paikka työmarkkinoilla, mutta tosiasia on se, että, että työpaikkoja ei heille ole – realiteetti on se, että jos suositaan yhtä toisen kustannuksella, niin silloin kyseessä on tällainen suosituimuskohtelu Ja se tehdään aina jonkun toisen ihmisen kustannuksella. Ehkä minä olen liian pragmaattinen tässä, mutta tällainen tilanne minusta on. Esimerkiksi Virossa meillä on paljon nuoria, jotka ovat olleet pitkään työttömänä – tiedän tämän asian henkilökohtaisesti. Vanhin poikani on 22-vuotias ja hän sai toisen asteen opintonsa loppuun neljä vuotta sitten. Hänellä on 11 luokkakaveria, jotka eivät ole tehneet päivääkään töitä. He ovat luovuttaneet ihan täysin, eivät ole koskaan tehneet töitä, eivätkä ilmeisesti tule tekemäänkään. Ja tällaisia pitkäaikaistyöttömiä nuoria on paljon Minulla on viisi lasta. Olen nainen. Totta kai olen sitä mieltä, että kaikilla tulisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä työmarkkinoille. Mutta sellaisessa tilanteessa, kun työpaikkoja ei paljon ole, esimerkiksi Virossa on tiettyjä aloja, jossa naisten ja miesten välinen palkkaero on 33 prosenttia, naisten on pakko ottaa vastaan matalampi palkka samasta työstä. Työhaastatteluissa naiset ovat valmiimpia myönnytyksiin kuin miehet ja sillä tavoin tuo palkkaero säilyy. Venäläisvähemmistöstä Virossa varsinkin vanhemmat miehet ovat työttöminä ja monesti sitten heidän vaimoillaan on pari kolmekin työpaikkaa. Ja sen lisäksi vaimo vielä laittaa ruuat kotona ja mies lojuu sohvalla kaiket päivät jalkapalloa katsomassa ja masentuu päivä päivältä lisää. Tilanne on siis monimutkainen. Minä kysyisinkin, että mikä tässä nyt prioriteetti on? Pitäisikö sen olla ikääntyneet vai itse asiassa nuoret? Nyt herra senaattori voisi vastata. Älkäämme alkako sukupolvien välistä työmarkkinasota Euroopassa. Ei tällaista dilemmaa ole. Euroopassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että Suurin työttömyys tai suurin työllisyys on niissä maissa, joissa myöskin iäkkäiden työllisyys on parasta. Nämä tutkimukset ovat liitetty konferenssin materiaaleihin. Eli iäkkäiden työpaikat eivät vie pois työpaikkoja nuorilta. Pikemminkin on niin, että jos iäkkäillä on työpaikkoja, niin se myötä vaikuttaa myös muiden työpaikkojen luomiseen. Millä tavalla? Ensinnäkin niin, että se estää työmarkkinakustannusten nousupainetta. Työkustannusten nousupainetta. Tietysti myös sosiaalituet maksavat kovasti. Ja toiseksi, jos jäkkäät ihmiset tekevät työtä, niin siitä vapautuu rahoja, jotka menisivät heidän eläkkeisiinsä. Sen ansiosta saadaan enemmän varoja kehitysmyönteiseen politiikkaan, jolla luodaan työpaikkoja. Puola esimerkkinä. Puolassa tänä vuonna eläkejärjestelmistä puhuu, en no tietysti ministeri listuu voi korjata, mutta jos muistan oikein, niin eläkejärjestelmiin täytyy maksaa verovaroista 94 miljardia slotia, jos laskelmani on oikein. Jos nämä rahat voitaisiin osoittaa kasvupolitiikkaan, niin Puolassa voitaisiin tukea monien, monien työpaikkojen luomista. Näin ei nyt käy. Ja työttömyysaste on korkea sekä nuorten että iäkkäiden keskuudessa. Sen vuoksi budjettien tasapainottaminen, johon voidaan myötä vaikuttaa eläkejärjestelmien tasapainottamisella, on niin tärkeä kaikille sukupolville. Ei ole ollenkaan niin, että iäkkäät veisivät nuorten työpaikkoja. Sitä ei tarvitse pelätä. Kun iäkkäät ovat pidempään töissä, se on solidaarisuuden osoitus nuoriakin kohtaan. Tätä haluaisin painottaa kovasti. Tietysti naisten ja miesten välinen palkkaero on suuri, se on todellakin näin, eikä niin pitäisi olla. Mutta siihen on monia syitä, ei, pel- ei pelkästä syrji- syrjinnästä Usein naiset ovat perhevelvollisuuksien vuoksi vähemmän liikkuvia ja se vaikuttaa asiaan, mutta ei silti voi kieltää sitäkään, että myös syrjinnästä on kysymys, kun puhutaan palkoista, naisten ja miesten välisestä palkkaerosta. Ja syrjintää täytyy vastustaa vahvasti. Tuolla parlamentissa toimii vahva työryhmä ja kiintiöiden ansiosta on pystytty valmistelemaan kokonaista toimenpidepakettia, jolla kehotettaisiin, kannustettaisiin yrittäjiä kohtelemaan tasaveroisesti naisia ja miehiä, myöskin kun puhutaan hyväpalkkaisista töistä. Tämän pingvinin merkin puitteissa tuemme tätä parlamentin naisjäsenten toimintaa. Kiitoksia, herra senaattori. Puheenvuoroa on pyytänyt Maltan parlamentin edustaja, edustaja Movliet. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kovasti keskustelua on käyty ikääntyneen väestön mahdollisuuksista osallistua vielä työelämään. Olen aivan samaa mieltä virolaisen Viron parlamentin edustajan kanssa siitä, että vieläkin tärkeämpää on luoda työpaikkoja nuorille ihmisille. Hehän eivät pysty perustamaan perhettä tai hankkimaan lapsia, jos he ovat työttömänä, ovat työttömiksi. Jotkut ovat todenneet, että globaalistuminen johtaa työttömyyteen, sillä vaikka säilyttäisimme valmistavan teollisuutemme, niin siitä täytyy tehdä tehokkaampaa automatisoimalla ja tekemällä siitä vähemmän työvoimavaltaista. Nämä ovat niitä suuria linjoja tässä keskustelussa ja jotkut ovat ehdottaneet, että tulisi pyrkiä luomaan uusia työpaikkoja ja siirtyä eh, tai siirtää ihmiset eh, pois työttömyystukien piiristä tai siitä riippuvaisuudesta niin, että luotaisiin työpaikkoja esimerkiksi sosiaalialalle ja niin edelleen. Ja senaattori Augustin kysyisin teiltä, että mitä mieltä me olemme, miten voisimme muuttaa tämän ajattelutavan, että ihmiset todella eivät jäisi työttömyysturvan piirin työttömiksi, vaan pääsisivät jonkinnäköiseen palkkatyöhön niin, että oppisivat työetiikkaa, niin että nuoret oppisivat työntekoa ja tämä todennäköisesti myös johtaisi parempaan, parempiin mahdollisuuksien työpaikkojen luomiseen. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja sitten pyydän, että edustaja Beate Mazurek Puolan parlamentista esittää kysymyksen. Kiitoksia, rouva puhemies. Reagoisin kollega senaattori Augustinin esitykseen. En ole samaa mieltä siitä, että me naisina olisimme vähemmän liikkuvia, koska jos otamme työpaikan vastaan, niin silloin olemme ihan yhtä liikkuvia kuin miehetkin. Myös palkan osalta haluaisimme olla tasaveroisia. Ja vaatimusten osalta työnantajat vaativat meitä yhtä paljon kuin miehiltä. Toiseksi olen täysin samaa mieltä sen kanssa, että meidän ei pitäisi tehdä eroa työllistämisen osalta, työmarkkinoiden osalta nuorten ja iäkkäiden välillä. Pitäisi luoda välineitä, jotka, jotka kannustaisivat työnantajia työllistämään molempia. Mutta suurin tehtävä kansalliselle parlamentille, mutta myös Euroopan parlamentille on se, että arvioitaisiin olemassa olevia säännöksiä, että missä määrin nämä säännökset ovat tehokkaita ja todellakin tukevat työllistämistä eri ikäryhmissä, eri ammattiryhmissä ja missä määrin nämä säännökset ovat luutuneita, tehottomia ja missä määrin niitä pitäisi muuttaa. Asia koskee sekä säännöksiä että myös Euroopan äh, ja myöskin kansallisten varojen jakamista, rahoituksen jakamista. Minun kokemukseni mukaan monet varat, jotka on osoitettu työttömien kouluttamiseen, niin ne käytetään tehottomasti. Ne antavat mahdollisuuden ansaintaan vain koulutusyrityksille e, ja mikä on niiden hyöty sitten loppukäyttäjille, koulutukseen osallistujille, se onkin toinen kysymys. Ja vielä yksi asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota. Puhutaan strategiasta 2020. Tämä iäkkäiden työllisyys on osoitettu yhdeksi rakenneheikkouksista eikä me voi suhtautua tähän ylenkatsia. Meidän täytyy todellakin parlamentin jäsenten luoda sellaiset säännökset, jotka myötävaikuttaisivat muutokseen siihen suuntaan, että tämä epäedullinen tendenssi voitaisiin korjata. Ja täytyy havainnoida sitä, mitä on jo olemassa. Me loimme säännöksiä ministeri Koidoksen kanssa työoikeuteen etätyön osalta, jolla piti helpottaa muun muassa sitä, että työelämä voitaisiin sopeuttaa paremmin perheelämään, mutta mitkä ovat sitten vaikutukset tästä ratkaisusta, niin siihen ei ole kukaan pystynyt vastaamaan, että onko toimi todellakin tehokas vai ei. Eli kun yhdistetään perhe- ja työelämää, niin aikomukset ovat hyvät, mutta pitää olla tietoisia myös siitä, että säännösten vaikutuksia pitää seurata, että mitkä niiden vaikutukset ovat, että todellakin voitaisiin reaalisesti auttaa sitä, että auttaa asiaa niin, että sekä naiset että miehet voisivat osallistua lasten kasvattamiseen. Kiitoksia. Senaattori Augustin pyytäisin, että vastaisitte nyt kahteen kysymykseen sekä Maltan että Puolan parlamentin edustajien kysymyksiin. Olkaa hyvä. E, tak, pan uwagę na bardzo... Kiinnitettiin huomiota hyvin tärkeisiin kysymyksiin. Puhuttiin demograafisista ongelmista, emmehän me silloin toimi tyhjiössä. Euroopan, tämä ei ole tietysti ainoa prosessi, joka vaikuttaa Eurooppaan. Toinen prosessi on tietysti globalisaatio. Sillä on positiiviset ja negatiiviset puolensa. Yksi negatiivisista puolista on tietysti se, että työpaikkoja siirtyy sellaisiin maihin, joissa työn kustannukset ovat alemmat. Näin monissa Euroopan maissa menetetään työpaikkoja mutta työ, yritysten siirtymistä tapahtuu myös Euroopan sisällä. Se on suuri ongelma työllistämiselle, erityisesti sellaisilla alueilla, joita nämä muuttoliikkeet koskettavat. Ja tietysti se koskettaa samoin yhtä lailla nuoria kuin vanhoja. Mitä sitten voitaisiin tehdä? Miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista? No siihen ei varmaankaan ole mitään ihmelääkettä. Alustuksessani yritin viitata siihen, että mitä voimme tehdä itse. Ensinnäkin, kun ratkaisemme tiettyjä kysymyksiä, myöskin sosiaalisia kysymyksiä, niin sitä ei pitäisi tehdä niin, että ohitetaan markkinat. Julkisen sektorin ekonomisointi voi tarkoittaa myös työpaik- työpaikkojen luomista, jos näitä markkinoita tuetaan. Se on halvempaa kuin työttömyyden ylläpitäminen. Mainitsin nämä hoivapalvelut, pitkäaikaiset hoivapalvelut. Jos yksityisiin rahoihin liitämme budjettivaroja tai vakuutusrahoja, kuten Saksassa, niin syntyvät rikkaat palvelumarkkinat, joilla on monia työpaikkoja. Toinen asia on sitten yhteisöllisyys meidän pitäisi itsekin organisoida työpaikkojen luomista. Haluamme, että joko valtio tai työnantajat sitä tekisivät, mutta sosiaalitalouden idea, jota Puolan hallitus kovasti tukee, seuraten Italian jäljellä, sen pitäisi olla hyvä esimerkki. On parempi, että työttömät perustaisivat esimerkiksi kooperatiiveja, jotka tarjoaisivat palveluita paikallisilla markkinoilla, vaikka siihen täytyisi saada budjet, julkista tukea alussa, niin parempi se on kuin että loputtomiin maksaa tukia sellaisille ihmisille, jotka olisivat työttömiä koko ajan. Globalisaatio ongelmiin ei ole globaalia vastausta. Vastaus voi olla myös paikallinen ja tätä haluaisin myöskin painottaa. Iäkkäiden ihmisten potentiaali, heidän ammatillinen potentiaalinsa, sitä haaskataan hyvin usein. Siinä olette oikeassa. On ongelma, että miten voidaan hyödyntää vanhempia ihmisiä valmentajina, ohjaajina yrityksissä, vaikka se ei olisikaan koko työssä. Tällaisia ohjelmia tarvitaan Euroopassa, että yhdessä työnantajien organisaatioiden kanssa voidaan hyödyntää parhaita esimerkkejä. Miten tämä sitten voidaan toteuttaa? Ehkäpä näitä käytäntöjä voidaan yleistää. Ranskalaisen ACTI järjestön työ minua ähm, miellyttää kovasti. Siellä kerätään yhteen va- viekkäitä asiantuntijoita, he saavat ammatillista tukea erity- esimerkiksi uusien yritysten perustamiseen, mutta myös nuorille ihmisille. Vapaaehtoistyöhön annetaan tukea. Se on kaunis ajatus, jota kannattaa laajentaa. Sen käyttöön. olisi hyvä, että tällaisia järjestöjä syntyisi, koska iäkkäiden ihmisten potentiaali kasvaa koko ajan. Sen vuoksi sitä kannattaa hyödyntää. Rova jäsen. Niin olen täysin samaa mieltä. Naiset ovat oikein hyviä työntekijöitä. Erittäin hyviä. Usein painotetaan ja se voidaan todistaakin, että he ovat sitoutuneempia kuin miehet työntekijöinä – koska he tuntevat tämän syrjinnän, niin sen vuoksi he ovat paljon sitoutuneempia, antavat paremman työpanoksen, jotta saadaan aikaan sama tulos. Joten epäilemättä on niin, että esiintyy naisten syrjintää. Sitä täytyy vastustaa, se on ihan selvä. Julistinkin tässä, että kaikkien pitäisi olla meidän olla tässä samalla puolella. Ja tämä toinen huomio minua kovasti iloitti ilahdutti, että on näitä julkisia menoja myös Euroopan rahastoista, joita käytetään tehottomasti. Niistä voisi kirjoittaa kirjan jokaisessa maassa, meilläkin. Ei ole kyse siitä, siitä, että nämä haaskattaisiin nämä rahat kokonaan. Ei siitä ole kyse. Mutta tämä varojen käytön tehokkuus ja vaikuttavuus on hyvin erilaista eri tapauksissa. Sen vuoksi olen samaa mieltä teidän kanssanne. Sekä EU-tasolla että jäsenvaltioissa pitäisi toteuttaa ohjelmien arviointi, valita tehokkaimmat ja vaikuttavimmat, keskittyä niihin, saada aikaan todellista edistystä. Koska jos paljon investoidaan suuret varat tehottomasti moniin eri kohteisiin, ei tuo parhaita tuloksia. Joten itse kurjaa jota haluamme harjoittaa Euroopassa, niin sitä täytyy tässäkin soveltaa. EU haluaa näin tehdä, se suunnittelee tekemään sen näin, ja hyvässä uskossa näin pitäisi tehdä. Vaikka se tarkoittaisikin, että joissakin toimista sitten täytyy ainakin joksikin aikaa luopua ja keskittyä siihen, mikä on tärkeintä. Mutta se kannattaa tehdä, jotta voitaisiin, aikaan, voitaisiin saada aikaan todellista menestystä. Oli myös arvokas tämä huomio tästä seurannasta. Kun katsotaan sosiaalirahaston menoja esimerkiksi, niin sinne otetaan aina mukaan seuranta ja arviointi, mutta kysykäämme itseltämme, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Tapahtuuko jotain sen jälkeen? No ei, ei valitettavasti kovin paljon tapahdu. Johtopäätökset arvioinneista eivät muutu myöhemmin ohjelmien muutoksiksi. Se, että valittaisiin se, mikä on parasta. Eli sen vuoksi ei pidä pelkästään arvioida, vaan myös tehdä johtopäätöksiä ja toimia. Minusta näyttää, että nämä uudet ehdotukset asetuksiksi, sikäli kun ne tunnemme, koska niistä vasta keskustellaan, myötävaikuttavat tällaiseen, myötävaikuttavat tällaiseen mielestäni hyvään tehokkaaseen lähestymistapaan. On hyvä, että kansallisista parlamenteista tulee tällaisia ääniä, ei pelkästään EU-sta. Kiitoksia. Nyt ei ole enää puheenvuoropyyntöjä, joten kiitoksia kansallisten parlamenttien edustajille ja Euroopan parlamentin edustajille osallistumisesta tämän päiväiseen keskusteluun. Nyt kysymys senaattori Augustinille että esittelijänä haluatteko vielä esitellä loppujohtopäätökset vai riittivätkö vastaukset kysymyksiin? keskustelun johtopäätösten tekemisiin. Halusin vain puhua yhdestä asiasta, jota en vielä käsitellyt, jos rouva puheenjohtajalle sopii. Solidaarisuuden aikainen eh, journalisti Stefan Kisielski, hän oli kuuluisa, kun hän katsoi näitä vaikeuksia, joita liittyi kommunismin ajan päättymiseen Puolassa, hän eh, kertoi sanat, jotka meidän pitäisi ehkä muistaa. Nimittäin kyseessä ei ole kriisi, kyseessä on tulos, seuraus. Euroopassa kuulemma on kriisi. Ei se ole kriisi. Se on seuraus. Seurausta näistä monista laiminlyönneistä. Ei, älkäämme antako varoja sokeasti, keskittykäämme järkevästi, älkäämme unohtako solidaarisuutta kuitenkaan. tehkäämme älykkäitä päätöksiä niin, että ennakoimme vaikeuksia, koska tähän mennessä Euroopassa on reagoitu myöhässä vain siihen, mitä on jo tapahtunut. Toivon, että tässä uudistuspaketissa siihen liittyy uusi eh, lähestymistapa demograafisiin ongelmiin ja alamme reagoida – etukäteen, emmekä pelkästään sammuta tulipaloja jälkeenpäin. Tällä keskustelulla on mielestäni mahdollisuus myötävaikuttaa tällaiseen, tällaisen uuden tien löytämiseen Euroopassa. Kiitoksia tästä senaattorille. Tähän päättyy kolmannen paneelin keskustelu. Hetken kuluttua alamme yhteisparlamentaarisen täysistunnon, jota johtaa puhemies Euroopan parlamentista Jerzy Busek, ja tässä vaiheessa viiden minuutin tekninen tauko. Kiitoksia. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, if I could ask you no niin. back to your seats. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoille niin, että voimme jatkaa tätä kokousta. Tämä on äh, nyt viimeinen mm, täysistunto ennen tämän äh, parlamentaarisen yhteiskokouksen päättymistä. Ja näin nyt todella vielä tämä viimeinen täysistunto tähän. Minä, minulla on nyt kunnia esittää nämä avaussanat. Tämä kokous on nyt Pukkamic, joka on Puolan työ- ja sosiaaliministeri. Ja nä, täällä siis puheenjohtajavaltion edustajana sekä herra Laslo Andor, joka on työllisyydestä ja sosiaalista yhteenkuuluvuudesta vastaava komission jäsen Euroopan yhteisöjen komissiossa. Tämän jälkeen käymme keskustelua ja jos haluatte osallistua keskusteluun, pyytäisin, pyytäisin, että täyttäisitte For speaking time. Pu- puheenvuoropyyntönne. Täällä vahtimestarit ovat paikalla jossakin. Onko täällä vahtimestareita paikalla? todennäköisesti jossain on, niin ainakin ihan heti kohta tulevat paikalle ja he voivat antaa teille näitä puheenvuoropyyntökaavakkeita ja te voitte ne täyttää ja sitten toimittaa tänne sihteeristölle. Ja sitten voimme todella käydä keskustelua. Ensin kuulemme kuitenkin kaksi alustuspuheenvuoroa. Herra Kosinia Kamis ja komission jäsen Andor. Ja teillä on myös tilaisuus käyttää sitten kolmen minuutin puheenvuoro kullakin. Me valmistelemme näiden puheenvuoropyyntökaavakkeiden pohjalta sitten puhujalistamme. Ja valmistelemme todella tuon puhujalistan. Ja sitten meillä on tämä oma järjestyksemme. Puheenvuoron saavat aina kaksi kansallisten parlamenttien jäsentä, sitten yksi Euroopan parlamentin jäsen, jälleen kaksi kansallisten parlamenttien jäsentä, yksi Euroopan parlamentin jäsen. Kolmisen minuuttia puheaikaa kullakin käytettävissä. Ja vielä yksi tärkeä asia. Jos haluatte esittää kysymyksen tai esittää lyhyen huomion edelliselle puhujalle. Voitte heiluttaa sinistä korttia. Todennäköisesti teillä on sininen kortti kullakin käytettävissänne. Minulla ei ole. Teillä on ainakin siellä sininen kortti. Hyvä. Mutta todella vain siinä tapauksessa, että haluatte esittää kysymyksen edelliselle puhujalle. Ja sitten hän voi vastata teille ihan lyhyesti, 20 sekuntia vain. Erittäin lyhyitä kysymyksiä ja vastauksia. Joten näin voitte saada tosiaan hiukan ylimääräistä puheaikaa sitten vielä, jos olette puhujalistalla. Tämä on aika poikkeuksellinen mahdollisuus. Tämä on varmaan nyt kaikki aika selvää, joten voimme aloittaa välittömästi. Haluaisinkin pyytää, että herra ministeri Władysław Kosiniak-Kamysz, joka edustaa Puolan hallitusta ja puheenjohtajamaana Puolaa, alustaisi asiasta – ja koko konferenssimme teemasta. Puhemies, puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät edustajat, hyvät kuulijat. Puolan hallituksen ja puheenjohtajamaan pääministeri Tuskin puolesta kiitän kutsusta tämän päiväiseen keskusteluun ja siitä, että voin esitellä kantamme näin tärkeissä asioissa, kuin demografinen kehitys ja kohesio Euroopassa. Minulla on suuri kunnia ja saman aikaan poikkeuksellinen mahdollisuus kuulla teidän huomioitanne, diagnoosejanne, mielipiteitänne, arvioitanne ja ehdotuksianne. Tämä tai 1900-luku oli terveyden laajentumisen vuosisata ja nyt maailmanväestö on jopa nelinkertaistunut kuuteen miljardiin. Ja nyt ollaan sitten todistettu jo seitsemän miljardia. Mutta monien prognoosien mukaan 2000-luvusta vuosituhannesta tulee demografisen äh, taantumisenkin vuosituhat ilmiö on yleinen, eikä se ole pelkästään kehittyneiden maiden ongelma, vaan myös kehittyvien maiden ongelma. Euroopan poikkeuksellisuus pohjautuu siihen, että se kokee tämän ilmiön negatiiviset seuraukset ensimmäisenä. Se täytyy, sen täytyy niihin vastata ensimmäisenä. Ja tässä voidaan myös saada aikaan innovaatioita. Suurin osa asiantuntijoista on yhtä mieltä siitä, että väestöjen ikääntyminen sekä maahanmuuttajien osuuden kasvu muuttaa Eurooppaa. Eurooppalaiset yhteiskunnat harmaantuvat. Ja jos demografien prognoosit toteutuvat ja nykyiset tendenssit toteutuvat ja jatkuvat, niin yhä pienempi osuus on sen väestön, tai Euroopan osuus maailman väestöstä vähenee koko ajan. Yhdestä tutkimuksesta voidaan todeta, että vähäinen syntyvyys ei ole luonnon, luonnollinen ilmiö, eikä myöskään se, että työelämästä vetäytyvät yli 50-vuotiaat tai 55-vuotiaat. Kuitenkin näiden ilmiöiden voittaminen vaatii pitkäaikaisia toimia, ja joskus ne maksavat kovasti. Ja Usein ne ylittävät yhden hallituksen toimikauden ajan. Lisävaikeus, jonka kohtaamme on tietysti tämä kriisi, joka pakottaa Euroopan budjettien tasapainottamiseen. Helpompi on puhua yhteiskunnan kohesiosta ka- taloudellisen kasvun aikoina. Paljon vaikeampi se on kriisiaikana. Mutta kuten sanalaskussa sanotaan, hädässä ystävä tunnetaan. Eli juuri nyt meillä on käynnissä tehokkuus- ja uskottavuustesti, joka koskee eurooppalaista yhteiskuntamallia. Juuri nyt, kun teemme päätöksiä, niin näillä päätöksillä voidaan myötä vaikuttaa kilpailukyvyn parantamiseen ja yhtä aikaa Euroopan kohesioon. Sen vuoksi on oikein hyvä, että demograafiset kysymykset ja yhteiskunnallisen kohesion kysymykset ovat tämänpäiväisen tapaamisen aiheena, jossa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat. Ja hehän tässä näistä päätöksistä lopulta päättävät. Hyvät kuulijat, kun analysoidaan nykyisiä demograafisia trendejä, niin siinä tulee esille, että kansalaisten suhteellinen vauraus ja hyvä sosiaalitukien taso ei ole syntyvyyden vihollinen. Tarvitaan johdonmukaista perheiden tukemisen politiikkaa etupäässä niin, että helpotetaan sitä, että perheelämä ja työelämä voidaan yhteensovittaa paremmin ja huolehditaan miesten ja naisten tasa-arvosta. Sen lisäksi, että investoidaan perheisiin, tarvitaan myös sitä, että investoidaan koulutukseen Ja täytyy myös kouluttaa ja aktivisoida ikääntyneitä ihmisiä. Euroopan demografinen muutos äh, vaatii sitä, että tarvitaan innovointia ja sitä kautta voidaan saada mahdollisuus paremp- muutokseen parempaan. Työmarkkinat tarvitsevat nykyään sitä, että työelämässä ovat aktiivisia naiset, mutta myöskin nuoret. Heitä täytyy saada työmarkkinoille lisää. Eli täytyy tukea sitä, että voidaan sovittaa perhe vaatimukset ammattielämän vaatimuksiin ja että voidaan jakaa perheelämään liittymät velvollisuudet naisten ja miesten kesken tasaisesti. Yli 50-vuotiaissa on suuri potentiaali. 50-75-vuotiaat ovat nykyään fyysisesti vahvempia, äly, äly, älyllisesti parempia kuin milloinkaan aiemmin. Se on, kyseessä on sukupolvi, joka on parhaiten koulutettu. Jotta näillä ihmisillä voidaan taata aktiivinen ikääntyminen, on mahdollisuus talouskasvulle ja Euroopan kehittämiselle myös tulevina vuosikymmeninä. Kuten jo sanoin, niin Euroopan demografiset ongelmat, niihin keskittyy myös eh, puheenjohtajamaan tavoitteet sosiaalipolitiikassa. Ne koskevat Euroopan demografista tulevaisuutta. Ikääntyneiden ammatillinen aktivi- aktivointi ja myös vapaaehtoistyö myöskin ikääntyneiden keskuudessa. Näin annamme oman panoksemme ja liitymme aikaisempien puheenjohtajakausien eh, teemoihin, esimerkiksi Saksa, joka johti Eurooppalaisen perheiden liiton syntymiseen, mutta myös Tsekki puheenjohtajamaana, Espanja, Ruotsi, Unkari, jotka käsittelevät eri demografisia akti- eh, eh, osatekijöitä. Neuvoston joht- päätelmät paremmasta yhteistyöstä neuvoston ja komission välillä. Se on käsitellyt myös sosiaalipolitiikkaa, tasa-arvopolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa sekä talouspolitiikkaa. Toivomme, että päästään parempaan ja systemaattisempaan tietojenvaihtoon näiden toimielinten välillä, joka näkyisi ohjelmadokumenteissa, jossa otettaisiin paremmin huomioon demografinen tilanne ja niin, että käytettäisiin paremmin hyväksi käytännöllisiä saavutuksia, joita on saatu aika eri jäsenvaltioissa. Puheenjohtajamaan aloitteesta neuvosto hyväksyi myös päätelmät ikääntymisestä mahdollisuutena työmarkkinoilla. Siinä viitattiin mahdollisuuksiin, positiiviin aspekteihin tässä ilmiössä – niin kutsutussa hopeat, hopeisessa taloudessa ja viitattiin niihin mahdollisuuksiin, joita siitä syntyy työmarkkinoilla myös nuorille ihmisille. Eurooppa 2020 strategia, hyvät kuulijat, sen pitäisi saada Eurooppa jälleen kasvuuralle. Siinä määritellään yksi rakenteellinen E, e, tai määritellään ikääntyminen yhdeksi rakenteelliseksi heikkoudeksi Euroopalle. Ja demografiset muutokset tapahtuvat hitaasti, kuukausi kuukaudelta, mutta niiden kumuloidut vaikutukset voivat olla huomattavat ajan myötä. Sen vuoksi ei ole aikaa hukattavaksi. Työelämän ja perheelämän yhdistämisen helpottaminen, toimiminen sen puolesta, että ikääntyneenäkin voin olla, olla aktiivisia työnoissa. Näitä toimia ei voida myöhentää. Niillä pyritään saamaan aikaan yhteiskunnan kohesiota. Ne ovat arvoja, joista olemme vakuuttuneita ja joiden perusteella rakennamme eurooppalaista yhteisöä. Hyvät kuulijat, kun pelastetaan Eurooppaa kriisiltä, niin siinä emme kuitenkaan luovu Euroopasta. Kiitoksia. Kiitoksia, herra ministeri, huomioistanne ja alustuksestanne siitä, että alustitte keskustelun. Se liittyy täysin meidän paneelimme aiheeseen. Sitten haluaisin, että komissio ja sen Lars Landor pitää puheenvuoron. Uh, Hyvä puhemies Pusek, Hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo olla täällä tänään. Keskustelisin kanssanne kahdesta asiasta, jotka ovat erittäin tärkeitä meidän yhteiskuntiemme tulevaisuudelle. Sosiaalinen kohesio ja väestömuutokset ovat tänään asialistalla. Nämä ovat nykyisessä vaikeassa ilmastossa entistäkin tärkeämpiä aiheita, kun meillä on käsissämme taloudellinen kriisi ja myös sosiaalinen kriisi. Euroopan unionin väestö muuttuu, väestö vanhenee joka maassa, syntyvyys alenee monissa maissa ja eurooppalaisen työikäisen väestön määrä alenee. Nämä ovat suuria haasteita, mutta ne ovat sellaisia, joihin täytyy löytyä vastauksia. Vuonna 2006 komissio esitteli tiedonannon, jossa lueteltiin mahdollisia poliittisia linjauksia, joilla voitaisiin reagoida väestömuutoksiin. Tämä pitkään jatkunut talouden kriisi rajoittaa vakavasti nyt liikkumavaraa tällä alueella. Jotta EU saataisiin takaisin oikealle polulle, meidän pitää tehdä jo ennalta päätettyjä ratkaisuja, vaikka ajat ovat taloudellisesti näinkin vaikeat. EU 2020 strategiassa puhutaan siitä, että EUn taloudellinen menestys ei riipu ainoastaan lyhyen aikavälin tekijöistä, kuten kilpailukyvystä, vaan myös pitkän aikavälin tekijöistä, kuten humanista pääomasta ja resurssien tehokkaasta käytöstä ja sosiaalisesta kohesiosta. Menestys riippuu myös suurelta osin siitä, miten reagoimme väestö, väestömuutokseen ja erityisesti ikääntymiseen. Strategian kaksi päätavoitetta ovat nostaa työllisyysprosentti 75 24 65-vuotiaiden kohdalla ja vähentää sosiaalisesti syrjäytyneiden lukumäärää vuoteen 2020 mennessä. Meidän tulee myös parantaa sukupolvien välistä solidaarisuutta. Sitä ei voida tehdä, elleivät ikääntyneemmät astu yhä suurempaan rooliin yhteiskunnassa. Vuonna 2010 vain 46,3 prosenttia 55-65-vuotiaista oli töissä koko EUn alueella. Tämä on 8,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001, eli edistystä on jo tapahtunut, mutta sitä täytyy tapahtua vielä lisää. Me olemme edelleen kaukana siitä, että kaikki 65-vuotiaat olisivat töissä ja että eläkeikä olisi joka maassa tämä. Ihmiset poistuvat yleensä työmarkkinoilta 61,4 vuoden ikäisinä keskimäärin. Komissio on keskittynyt eläkejärjestelmien uudistuksiin. Viime kuussa esiteltiin ensi vuoden kasvuennusteet. Me keskityimme julkisen talouden tasapainottamiseen erityisesti siten, että edellytämme jäsenvaltioilta uusia eläkejärjestelmiä – eläkeiän nostoa niin, että se yhdistetään pidentyneeseen eliniän odotteeseen. Totta kai pidempään eläminen on hyvä uutinen, mutta meidän pitää pystyä takaamaan kunnolliset eläkkeet koko väestölle niin, että eläköityneet ihmiset eivät vajoa köyhyyteen. Siksi työuria pitää pidentää. Samalla haluaisin korostaa sitä, että eläkeuudistukset yksin eivät riitä – vastaamaan ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin. Jos ihmiset jäävät myöhemmin eläkkeelle, se ei auta, jos heille, heille ei ole työpaikkoja työelämässä, joihin he voisivat jäädä. Meidän pitää parantaa mahdollisuuksia työskennellä pidempään koko työmarkkinoilla. Näihin asioihin komissio aikoo tarttua. Tarkastelemme myös aktiivisen ikääntymisen käsitettä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisille tarjotaan parempia mahdollisuuksia jäädä pidempään, työskennellä pidempään työmarkkinoilla ja elää pidempään itsenäisesti. Aktiivinen ikääntyminen ei ole mikään kiertoilmaus sille, että ihmisiä, ihmisiltä kielletään heidän ansaitsemansa eläke. Kyse on siitä, että luodaan parempi yhteiskunta kaikenikäisille ihmisille. Hyvät naiset ja herrat, ensi vuonna komissio panostaa näihin asioihin, koska ensi vuosi on aktiivisen ikääntymisen vuosi ja sukupolvien välisen solidaarisuuden vuosi. Ensi vuonna yritetään korostaa ikääntymisen positiivisia puolia ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Haluamme myös edistää mahdollisuuksia nuorille ja vanhoille ikääntyvissä yhteiskunnissamme. Hyvät jäsenet, meidän täytyy pystyä varsin pikaisesti tarttumaan epätasa-arvoisuuksiin Euroopassa. Euroopassa on nähty se, mitä häiriöt yhdenvertaisuudessa voivat aiheuttaa. Monet ihmiset syrjäytyvät yhteiskunnasta. Epätasa-arvo vahingoittaa eurooppalaista sosiaalista mallia ja sosiaalista kohesiota – epätasa-arvo vahingoittaa myös kestävää kasvua. Mihinkään kasvutavoitteisiin ei päästä, ellei kasvu ole samalla inklusiivista. Meidän pitää tarkastella näitä asioita hyvin huolellisesti seuraavien kuukausien aikana. Meillä on myös väestöllisiä epätasa-arvoisuuksia eri alueiden ja eri maiden välillä. Ne syövät sisämarkkinoiden voimaa ja vahingoittavat talouskasvun mahdollisuuksia. Ne johtavat myös sosiaalisiin paineisiin ja, ja taloudelliseen epätasa-arvoon. Tulot EU:ssa ovat pienentyneet, tuloerot EU:ssa ovat pienentyneet viime aikoina ja se on tietenkin hyvä uutinen, mutta ei, se ei itsessään riitä. Yleensä tämä on tapahtunut alueellista, alueellisesti, mutta kuitenkin näihin asioihin pitäisi puuttua myös koko EUn e tasolla. erityisesti tulee ottaa huomioon kestävä kehitys ja väestömuutokset tässä kontekstissa. Väestömuutokset tarjoavat nimittäin mahdollisuuden ja mielestäni tähän mahdollisuuteen tulee tarttua. Toisekseen meidän pitää puuttua myös nuorisotyöttömyyden ongelmaan. Meidän tulee varmistaa, että nuorilla on oikeat taidot työmarkkinoille ja se on hyvin vaikea ja monimutkainen asia. Nykyäänkin on tuhansia yrityksiä, jotka eivät saa tarpeeksi työntekijöitä töihin, koska oikeat taidot omaavia työntekijöitä ei ole. Pienenevä työvoima ei muuta tätä. Me tarvitsemme juuri niitä oikeita taitoja, sillä jos näin ei tehdä, niin työttömyys entisestään nousee, kun työntekijät ja työpaikat eivät löydä toisiaan. Kolmas asia, josta halusin puhua, on maahanmuutto. Euroopan pitää kehittää paremmin kohdennettu maahanmuutto-ohjelma, joka keskittyy juuri tarvittaviin taitoihin. Meidän pitää pystyä ennakoimaan, mitä trendejä työmarkkinoilla on meneillään. Se on ensimmäinen askel. Seuraavaksi pitää pystyä harmonisoimaan sosiaaliturvajärjestelmiä ja pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista tulee myös kehittää. Pitää myös helpottaa korkeasti pätevöityneiden työntekijöiden liikkumista EUn alueella Tämä tarkoittaa sitä, että työvoimapolitiikkaan ja koulutuspolitiikkaan on tehtävä muutoksia. Hyvät jäsenet, EU 2020-strategian kautta EU tunnustaa sen, että me tarvitsemme alueellista kohesiota ja EU-laajuista kohesiota, jotta työllisyys paranee ja, ja työpaikkoja luodaan jatkuvasti enemmän – Köyhyyden vähentäminen ja työllisyyden lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita. Ne ovat suoraan sidoksissa myös tasa-arvoon. Komission kasvuennuste ensi vuodelle korostaa eurooppalaisen talouden ohjausjakson tärkeyttä. Me tarvitsemme parempia sosiaalijärjestelmiä, joilla suojellaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Tämä voi tapahtua verokonsolidoinnin kautta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että poliittisten päättäjien pitää miettiä myös budjettien yhtenäistämistä, jotta taakka jaettaisiin tasavertaisemmin. Komissio edellyttää jäsenvaltioilta myös sosiaalisen suojelun vakauttamista. Epätasa-arvon syyt ovat hyvin moninaiset ja se tarkoittaa, että siihen voidaan puuttua ainoastaan vahvalla poliittisella koordinaatiolla, jota komissio, jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät tekevät yhteistyössä tässä asiassa luotan vahvaan tukeen. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Nyt alkaa keskustelu. Ensimmäisenä puhujalistalla on Portugalin parlamentin edustaja Herra Nunio Filipe Matias, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Signor President. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. Aivan ensin haluan todeta, että olen hyvin iloinen tästä aloitteesta. Se tuli kyllä todella oikeaan aikaan. Tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä kysymys, joka nyt yhteisellä esityslistallamme tänään on. Haluaisin todeta, että nämä tapaamiset, nämä kokoukset osoittavat, minkälainen solidaarinen henki, yhteisöllisyyden henki meillä on. Ja näin voimme tätä yhteistä Eurooppa-hankettamme edistää entisestään. Meidän täytyy nyt keskittyä äärimmäisen tärkeisiin asioihin, niihin arvoihin, jotka ovat perustavanlaatuisia tälle omalle yhteisöllemme ja joita tarvitaan myös yhteiskuntiamme kehitettäessä eteenpäin. Meidän tulee kunnioittaa näitä yhteisiä arvojamme, kun luomme uutta ja ole, pyrimme olemaan innovatiivisia. Koko historiansa ajan Eurooppa on ollut johtavassa roolissa maailmanlaajuisesti ja yhteiskuntamme ovat kehittyneet hyvin kestäviksi ja olemme myös pyrkineet puolustamaan kilpailukykyämme ja tässä onnistuneet. Nyt kuitenkin äh, maailmanlaajuinen talousjärjestelmä on hyvin avoin ja Eurooppa, Euroopan kasvu on ollut huomattavasti vähäisempää kuin muiden suurten blokkien. Meidän täytyy saada aikaan konkreettista kasvua niin, että saamme näitä yhteiskunnallisia arvojamme puolustettua jatkossakin. Ja tässä yhteydessä haluan korostaa sitä, että me emme saa unohtaa rikkautta, jota voimme luoda, mutta mihin me aina ole kyenneet oikealla tavalla. Eurooppalainen sosiaalimalli, sitä tässä nyt ajattelen, ja se todella vaatii meiltä paljon. Olemme tietoisia siitä, että tehottomuutemme talouskasvun alalla liittyy juuri myös väestökehitykseen ja näihin sosiaalikysymyksiin. Ja tämä saattaa nyt johtaa siihen, että emme pysty säilyttämään näitä yhteisiä arvojamme, jotka sisältyvät Euroopan sosiaalimalliin. Siksi täytyy nyt todella ryhtyä toimiin kääriä hihat. Tätä emme saa unohtaa poliittisten johtajien on ennen kaikkea keskityttävä tuleviin sukupolviin ja heidän elämäänsä. Ja yhteisön politiikan tulee ajaa joustavuuden kiinne käyttöä muun muassa rahoitusvälineissä niin, että voimme saada aikaan kunnollista talouskasvua. Ja kolmas hyvin tärkeä asia on se, että tulee satsata todelliseen eurooppalaiseen aitoon sosiaalimalliin. Sosiaalisen Euroopan on huolehdittava myös tästä sukupolvikysymyksestä. Neljäs kysymys, joka on hyvin tärkeä, on se, että meidän eurooppalaisten on tuettava yhteiskunnallisia arvojamme niin, että ne leviäisivät kaikkialle maailmaan, koska näin voimme saada aikaan kaikkia paremmin hyödyttävän maailman talouden. Nämä kriisit ovat täysin kestämättömiä ja niiden syyt on kitkettävä juuriaan myöten. Kun ajatellaan erilaisia malleja, joita käytettävissämme on, niin otetaan ne käyttöön niin, että saadaan Eurooppa jälleen puhaltamaan yhteen hiileen ja puolustamaan arvojaan. Kiitos. Dziękuję bardzo. Kiitos kovasti teille puheenvuorosta. Seuraava puhuja on Ranskan senaatin edustaja herra Jean-Louis Laurent. Monsieur le Président. Kiitos herra puheenjohtaja. Eilisen kokous oli erityisen hyödyllinen. Siinä puhuttiin sosiaalipolitiikasta ja Euroopan unionin väestömuutoksista. Otimme esiin hyvin paljon näitä negatiivisia vaikutuksia. Euroopan unionin jäsenvaltioita uhkaavat monenlaiset eh, sosiaalisten järjestelmien uudistusvaatimukset, jotka samaan aikaan ovat hyvin vaikeita tehdä tämän talouskriisin vuoksi. Yhteiskuntia on rakennettu aina toisesta maailmansodasta lähtien hyvin määrätietoisesti ja Euroopan unionin perustajilla oli hyvin kunnianhimoinen unelma siitä, että Euroopassa elettäisiin vauraasti. Silloin meillä oli jo tuohon aikaan hyvin paljon maahanmuuttajia, siirtolaisväestöä, jonka piti hyväksyä tämä eurooppalainen unelma, eurooppalaiset arvot eläkseen täällä. Nyt Euroopan väestö vanhenee ja haluaisimme ehkä tänne jopa lisää maahanmuuttajia, mutta monesti saattaa olla, että he haluavat palata alkuperäisiin maihinsa – meillä on hyvin suuria vaikeuksia edessämme siinä, miten tällaisten mallien kestävyys turvataan tulevaisuudessa. Euroopan unioni ei saa alistua näihin vaikeuksiin. Tarvitsemme sosiaalista koheesiota, tarvitsemme vakuuksia siitä, että tällä mantereella myös sosiaalijärjestelmät voivat olla kestäviä ja ihmisillä on pääsy sosiaaliturvaan. Meidän pitää pystyä nopeuttamaan esimerkiksi terveydenhoidon alalla pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista. Tällä tavoin esimerkiksi rajat ylittävä yhteistyö toimisi paremmin ja sillä tavoin monet ihmiset eivät enää olisi köyhyysloukussa tai kärsisi sen uhasta. Me tarvitsemme myös parempaa lainsäädäntökehystä esimerkiksi sosiaalipalveluiden puolella Sisämarkkinoiden käyttöä on myös tehostettava, kuten ranskalainen komissio ja sen Barnier on todennut. Me tarvitsemme positiivista kehitystä, jossa poliittisilla päättäjillä voi olla hyvin suuri rooli. Euroopan unionilla on oltava oikeutus kansalaisten silmissä. Vain sillä tavoin se voi vastata näihin sosiaalisiin oikeuksiin, sosiaalisiin ongelmiin, joita kansalaiset kokevat joka päivä. Nyt on tullut aika tehdä muutoksia. Minä olen puhunut tästä asiasta monesti senaatissa. Meillä tulee olla kunnon arvot toiminnan taustalla. Niiden tulee olla hyvin selviä, jotta niiden pohjalta yhdessä voimme kehittää yhteistä Eurooppaamme ja panostaa ennen kaikkea koulutukseen ja tutkimukseen. Kiitos. E, Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt esityksestä mukaan haluaisin antaa puheenjohtajuuden puhemies Borushevskille. Ja pyydän, että seuraavan puheenvuoron pitää edustaja Jasvo Vietska, Euroopan parlamentin jäsen. Kiitoksia, herra puhemies. Komission jäsen painotti alustuksessaan, että yksi Euroopan talouden eh, menestymisen ehdosta voi olla inhimillinen pääoma. Olen vakuuttunut siitä, että se on suurin arvo, joka Euroopalla on. Koska Jos verrataan Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, jopa jos verrataan Kiinaan Ovei-firman yhteydessä, mutta lahjakkuudet, jotka liittyvät uuteen tekniikkaan, ne ovat Euroopassa. Se on se potentiaali, jonka avulla voimme kilpailla kansainvälisellä kentillä. Puhumme sosiaalirahaston tulevaisuudesta. Tunnustan, että rauhattomana kuuntelen sitä, näitä ehdotuksia, että sosiaalirahastoa pitäisi käyttää köyden torjuntaan, mutta ei siinä mielessä, että aktivoitaisiin esimerkiksi työelämään, vaan siinä mielessä, että ylläpidettäisiin tätä köyhyyttä, ja siitä olen huolissani. Liikkuvuuden osalta keskustelimme siitä, että miten paljon on esteitä, jotka estävät liikkuvuutta. Ja tunnustan, että minun arvioni mukaan Euroopan parlamentissa hyvin hitaasti poistamme näitä esteitä. Työ käy alhaisilla kierroksilla ja se aiheuttaa sen, että eurooppalaiset eivät tarpeeksi käytä hyväkseen tätä liikkuvuutta. 17 prosenttia haluaisi käyttää sitä hyväkseen, 2 prosenttia vain käyttää sitä todellisuuden hyväkseen. Miten yrittäjyyttä tuetaan sitten oikeasti? Sitä puhutaan paljon. Välineet eivät ole riittäviä, jotta nuoret ihmiset, jopa vanhemmat ihmiset, ottaisivat riskin ja perustaisivat yrityksen ja ottaisivat riskin siitä, että luodaan uusia työpaikkoja sekä kansallisessa politiikassa että Euroopan tason politiikassa ei ole välineitä, joilla tuettaisiin PK-yrityksiä, ei ole välineitä, jotka tukisivat tällaisia ihmisiä, jotka haluaisivat PK-yrityksiä perustaa. Ja juuri PK-yritykset omaavat eniten potentiaalia luoda uusia työpaikkoja. Puhumme perheiden kehittämisestä, mutta tunnustan, että joskus mietin, että kuunnellaanko näitä perheitä, sitä mitä perheet todellakin odottavat ja tarvitsevat koska usein puhumme, että kyllä ehdotamme ja tällaisia tällaisia välineitä, ehdotamme tällaisia tällaisia ratkaisuja, mutta kuuntelemmeko äh, ja ymmärrämmekö, mitä perheet tarvitsevat, minkälaiset ovat perheiden tarpeet. Minusta näyttää siltä, että minulla on sellainen vaikutelma koko ajan, että äh, yritetään saada järjestystä huonokuntoiseen taloon, eikä yritetä korjata taloa dynaamisesti. Ja juuri kriisiaikana kannattaa kuulla Belgian työministeriä, joka viestittää, että Euroopan pitäisi luoda Sixpackin lisäksi sosiaalisen innovoinnin investoinnin paketti, joka tukisi erityisesti työmarkkinaratkaisuja. pani Kiitoksia, rouva edustaja. Ja sitten Puolan seimistä eduskunnasta edustaja Kawasewski. Kaksi päivää on keskusteltu. Osoittautuu, että demograafinen yhteiskunnallinen tilanne eri jäsenvaltioissa on erilainen. Ja erot ovat merkittävätkin usein. On maita, kuten Iso-Britannia, jossa on paljon nuoria maahanmuuttajia, jotka tulevat työmarkkinoille, joilla usein ei ole ammattiuraa takanaan. Ja on sellaisia maita, kuten Viro, jossa terveyspalveluongelmat äh, aiheuttavat sen, että ikääntyvät eivät voi työskennellä kovin pitkään – ja ikääntyvien työllistämisongelma on erilainen. Siis on eri, kaksi erilaista ongelmaa ratkaistavana. Mikä näitä maista yhdistää, Iso-Britannia ja Viroa? Niitä yhdistää työpaikkojen puute sekä nuorille että vanhoille ihmisille. Ja rakennetyöttömyys. Tulee kyllä työpaikkoja, mutta yhtään samaan aikaan ei ole halukkaita niitä ottamaan vastaan. Eli minusta näyttää siltä, että pääongelma on ennen kaikkea työpaikkojen luominen. Ja sitten vasta jako siitä, että jaetaanko ne nuorten ja vanhojen kesken vai pitääkö ne tehdä ollenkaan heidän kesken. Sukupolven muutokset aiheuttavat sen, että elämme pidempään. Vanhemmat ihmiset, joihin minäkin kuulun, ovat paljon aktiivisempia kuin aiemmin. Ovat tietysti myös terveempiä. Ja tämä on oikeastaan jo latteus, että ikääntyvien aktivoiminen on hyväksi sekä ihmisille itselleen että valtion budjetille. Tähän liittyen minulla on ehdotus komission jäsenelle, että ei keskitytä tiettyjä Euroopan välineitä, Euroopan unionin väliteitä että näistä välineistä voisivat valtiot ja alueet hyödyntää niitä omien preferenssiensä mukaan, että voitaisiin valita monista vaihtoehdoista niitä, että voitaisiin vastata sekä yhdistyneen kuningaskunnan että Viron tarpeisiin. Dziękuję, panie pośle. Kiitoksia. Ja nyt pyydän, että puheenvuoron pitää herra Herman de Croo, joka on Belgian parlamentin edustaja. Dobrze. W takim razie proszę o zabranie... No siinä tapauksessa pyydän, että e, herra Jesmont Muljet puhuu. Hän on parlamentin, ää, e, Maltan parlamentin edustaja. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Vaikka Maltan e, työttömyysluvut eivät olekaan korkeat. Ehm, meillä on haasteita työmarkkinoihin osallistumisen suhteen, erityisesti naisten ehm, työllisyysaste on ehm, varsinkin yli 40-vuotiaiden naisten kohdalla hyvin alhainen. Useimmat ratkaisuehdotukset liittyvät esimerkiksi lastenhoito, tilanteen tai tarjonnan parantamiseen niin, että perustettaisiin päiväkoteja. Ja kysyisinkin senaattorilta, että jos haasteena on työpaikkojen luominen, niin miten voisimme vähentää byrokratiaa ja tällä hetkellä hän Euroopassa ei oikein rohkaista investointeihin. Meidän tulisi luoda mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiseen, uudenlaisten työpaikkojen luomiseen. Nythän ähm, jotkut äh, maat ja jotkut alueet ovat heikossa tilanteessa eivätkä pysty globaalistumisen haasteisiin oikein ainakaan yksin vastaamaan. Meidän tulisi ehkä parhaita käytänteitä vaihtaa entistä paremmin ja pyrkiä saamaan nostettua nuoret työttömyyden suosta ähm, töihin niin, että ähm, he todella oppisivat työnteon ja sitten voisivat äh, myös äh, saada vakaat tulevaisuuden mahdollisuudet ja kunnollisen työuran. Kun ajatellaan esimerkiksi Maltan kaltaisia maita, niin tuotantokustannukset on hyvin tärkeä kysymys. Energiahinnat ovat meillä erittäin korkeat ja energiahintaa tulisi minun kotimaani Maltan kaltaisissa maissa saada laskettua. Me olemme lähes 99 prosenttisesti riippuvaisia fossiilisista polttoaineista energian tuotannossamme. Meidän täytyisi lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tehdä esimerkiksi rakennuksistamme energiatehokkaampia. Ja on koko joukko mahdollisuuksia alentaa esimerkiksi energiakustannuksia ja juuri tutkimukseen ja kehitykseen tulisi panostaa. Eilen Euroopan parlamentin esittelijä herra Van Nistelrooy viittasi tutkimukseen, tutkimusmäärärahoihin, niiden lisäämiseen ja miten konvergenssimaat ja konvergenssialueet voisivat saada tukea käyttääkseen entistä paremmin myös hyväkseen näitä määrärahojen lisäyksiä. Ja herra Van Nistelrooy ehdotti jonkinnäköistä tällaista portaikkoa kohti huippuyksikköjä. Ja mitä tulee tutkimusyksikköihin, ne tarvitsevat lisää kapasiteettia ja myös klustereita, joten kyse on paitsi konvergenssialueista, saattaa olla maita ja alueita, jotka ovat jo siirtymävaiheessa, mutta joilla ei ole riittävää kapasiteettia joko perinteidensä vuoksi, ei ole pitkiä tutkimusrahoitusperinteitä tai siksi, että niillä ei omaa kapasiteettia kertaakaan kerta kaikkiaan ole, tai niiden maantieteellinen sijainti on sellainen, että ne ovat kaukana syrjäseuduilla ja kaukana eri klustereista. Joten varmasti hyvin paljon voisimme tehdä ja tulisi katsoa, mitkä alueet todella tukea ja apua tarvitsevat, koska eurooppalaista rahoitusta tulisi ohjata erityisesti niille alueille ja niihin tutkimusaloihin, jotka auttavat meitä torjumaan globaalistumisen mukanaan tuomia ongelmia ja auttavat meitä luomaan työpaikkoja. Kiitos. Kiitos kovasti. Sitten pyydän, että puheenvuoron pitää rouva Kalina Veneli, Venelinova Krumova. Hän on Bulgarian parlamentista. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, naiset ja herrat. Bulgarian valtuuskunnan puolesta haluaisin kiittää järjestäjiä tämän parlamenttien välisen kokouksen järjestämisestä. Kasvava työttömyys, työttömyys, ikääntyvät väestö ja muut väestöön liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä myös Bulgarialle. Meidän tulisi muistaa se, että ongelmat ovat lähtöisin vuosikausien työn laiminlyönnistä. Siksi meidän tulisi keskittyä tulevaisuuteen, jotta omilla lapsillamme ja heidän lapsillaan olisi parempi maailma elettävänä. Eläkejän nostot ovat eräs keino. Me tarvitsemme parempia järjestelmiä. Tiedämme, että eläkejärjestelmien uudistaminen ei ole mikään nopea asia ja siksi me tarvitsemme EUn jäsen, muilta jäsenvaltioilta apua. Meidän pitää jakaa parhaita käytäntöjä koko EUn laajuisesti. Se auttaa aina. Myös solidaarisuus pitää muistaa. Bulgarian suhteen sanoisin, että bulgarialaisten pitää tietää se, että he eivät ole yksin tässä asiassa. Yli 60-vuotiaiden tulisi pysyä pidempään työssä. Haluaisin huomauttaa, että tällä viikolla Bulgariassa hyväksytään talousarvio ensi vuodelle. Tässä kriisitilanteessa budjettimme on riittävä siinä heijastuu myös ne asiat, joista täällä on keskusteltu, muun muassa sosiaalinen tasa-arvoisuus ja muut asiat. Kaikki hyväksytyt toimenpiteet Euroopan tasolla ovat sellaisia, joita jokaisen jäsenvaltio tulisi tukea. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu. Kiitoksia. Sitten Rova Zita Gurmai Euroopan parlamentin jäsen. Kiitoksia. Olen, olen iloinen siitä, että Puolan puheenjohtajuuskaudella meillä on tämä tärkeä tilaisuus. Unkarin puheenjohtajuuskaudellakin saimme mahdollisuuden keskustella näistä asioista. Olen tyytyväinen että meillä oli niinkin hedelmäistä keskustelua kuin tänä aamuna oli. Kyse on muuttuvasta Euroopasta. Meillä on väestömuutoksia, väestömuutosten aiheuttamia uhkia edessämme. Meidän pitää pystyä muokkaamaan eläkejärjestelmiä ja muitakin haasteita on edessä ja siksi olen tyytyväinen, että komission jäsen on paikalla. Hän on vastuussa valkoisesta kirjasta. Nuorisotyöttömyydestä pari sanaa. Meillä on Euroopassa 25 miljoonaa työtöntä, 5 miljoonaa näistä on nuoria. Jos tätä 5 miljoonaa tarkastellaan, niin siellä on paljon enemmän työttömiä nuoria naisia kuin miehiä ja siksi uskon, että on hyvin tärkeää, että komission puheenjohtaja Barroso puhui hyvin selkeästi tästä, että nuorisotyöttömyyteen on nyt kerta kaikkiaan puututtu, puututtava. Kaikki muistavat, mitä viime keväänä arabimaissa Pohjois-Afrikassa tapahtui ja siellä nuorisotyöttömyys johti niihin tapahtumiin kuin johti. Se oli yksi syy niihin. Nuorisotyöttömyys ei ole ainoastaan Euroopan ongelma, vaan koko maailman ongelma. Ja siitä syystä sanoisin, että me istumme eräänlaisen aikapommin päällä. Meidän pitää pystyä ratkaisemaan tämä ongelma jollakin tapaa. Eläkeuudistuksista ja tästä valkoisesta kirjasta – sanoisin, että miksikö se nyt sitten on, on niin tärkeä. No tämä valkoinen kirja on tärkeä, koska nimenomaan eläkeuudistusten tasa-arvonäkökulma ja sukupuolinäkökulma on erityisen tärkeä. Jos naisia ei uusissa eläkejärjestelmissä oteta huomioon, niin 25 vuoden päästä kaikki naiset ovat köyhiä. Meillä ei ole varaa tämän tyyppiseen kehitykseen ja siksi komission täytyy varmistaa, että joku vastaa myös tasa-arvonäkökulmista ja varmistaa se, että eläkeuudistuksessa otetaan myös tasa-arvonäkökulmat huomioon. 52 prosenttia väestöstä on naisia. Väestöhaasteista vielä muutama sana. Haluaisin tehdä selväksi kaikille täällä sen, että pitää puhua työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Kuuntelin Berliinissä eilen puheita tästä asiasta. Meidän tulisi ottaa oppia toisiltamme. Meidän tulisi ottaa oppia parhaista käytännöistä, vaikka maat eivät olisikaan Euroopan unionin jäsenvaltioita. Euroopassa eräässäkin maassa Suurin osa naisista on työmarkkinoilla. Tämä maa on Norja. Siellä on hyvin paljon naisia työmarkkinoilla. Heillä on hyvät järjestelmät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että työmarkkinat toimivat tehokkaasti. Tietenkään tämän tyyppisen mallin luominen ei ole helppoa. Eurooppa muuttuu jatkuvasti. Se tarkoittaa sitä, että meillä on talouskriisin lisäksi käsissämme moraalinen kriisi, jos katsotaan sitä, mitä Euroopan unionin kansalaiset ajattelevat Euroopan unionista, niin eivät ajatukset kovin myönteisiä ole, sillä vain 42 prosenttia kansalaisista äänesti edellisissä parlamentin, Euroopan parlamentin vaaleissa. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Alan Lama Suron esitellyt uusia toimenpiteitä – joilla näihin ongelmiin voidaan tarttua, mutta onko, onko meillä tarpeeksi yhteyksiä omiin kansalaisiimme? Pidämmekö tiiviisti yhteyttä kansalaisiin, äänestäjiin, sillä Euroopan kansalaiset haluaisivat vastauksia kysymyksiinsä, omiin kysymyksiinsä, asioihin, jotka huolettavat heitä. Mitä seuraavaksi tapahtuu? onko heillä tarpeeksi rahaa ostaa lapselle kengät seuraavana päivänä. Eli näin käytännön tasolle tässä pitää mennä, kun väestöhaasteisiin etsitään vastauksia. Meidän tulee olla realistisia ja siksi minä uskon vahvasti, että kun näistä asioista puhutaan, täytyy näyttää se, että me päätösten tekijöinä olemme vastuussa asioista. Kaikki tietävät, mitä Euroopassa tapahtuu. Totta kai se on suurelta osin meidänkin vastuullamme, Eli kansalaisille täytyy selventää, mitä teemme ja miksi teemme, ja kannetaan vastuu 500 miljoonan kansalaisen puolesta. Haluaisin kiittää Puolaa puheenjohtajavaltiona, että näinkin moni puolalainen pääsi paikalle. Kiitos. Kiitoksia, rouva edustaja. Sitten seuraavaksi puhuu rouva Alena hän on Tsekin senaatista. Pane předsedající, dámy a Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin esittää yleisen huomion ja tämän jälkeen joitain konkreettisia asioita liittyen kehitykseen ja tutkimukseen ja siihen, miten ne voivat tukea kasvua. Aivan ensin haluan tosiaan kiittää puheenjohtajavaltio Puolaa tämän kokouksen järjestämisestä. Euroopan sosiaalimalli on äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden kehitykselle, paitsi Euroopassa kaikkialla maailmassa. Ja kun katsotaan jäsenvaltioiden tilannetta, niin vaikuttaa siltä, että tämä aihe ei ole saanut ansaitsemaansa huomiota. Olen osallistunut lähes, lähes kaikkiin yhteisparlamentaarisiin kokouksiin ja valittelen kyllä kovasti sitä, että tänään paikalla on aika vähän jäseniä. Tämä on yleinen ongelma kaikkialla Euroopassa. Tsekin tasavallassa tällä hetkellä Eurooppaan suhtaudutaan äärimmäisen epäileväisesti, skeptisesti. E, ihmiset, kansalaiset, erityisesti tiedotusvälineet ajattelevat Euroopan unionia ajatellessaan lähinnä rakennerahastorahoja ja byrokratiaa. Heillä ei ole lainkaan sellaista vaikutelmaa, että Euroopan unionista voisi olla heille yhtään mitään hyötyä tai iloa. Kuitenkin on niin, että vain yhtenä yhdentyneenä Eurooppana voimme selviytyä globaalisti ajatellen. Meidän on puolustettava maan osaamme. Maan osaa, jolla on kuitenkin paras elintaso ja mm, hyvinvointi kaikkialla maailmassa maailmanlaajuisesti ajateltuna. Tätä mallia meidän on puolustettava ja tämä on hyvä pohja tulevallekin yhdentymiselle. Olen vakuuttunut siitä, että jos tämä visio välitetään kansalaisille, heidän suhtautumisensa muuttuu. Sosiaalinen yhteis- yhteenkuuluvuus on asia, joka meidän on välitettävä eurooppalaisena asiana. Meidän on tehtävä selväksi, että se on eurooppalainen asia. Tätä kansalaiset jäsenvaltiossa eivät oikein vielä näy ymmärtäneen. Sitten haluaisin puuttua siihen, mitä yksi aiempi puhuja täällä totesi. Kun puhutaan määrärahoista, jotka on tarkoitettu tutkimukseen ja kehittämiseen, erityisesti kohesiopolitiikkaa vähiten kehittyneillä alueilla. No tämä nyt on tietenkin kohesiopolitiikan pääperiaate, mutta esimerkiksi meillä Tsekin tasavallassa tiedelaitokset ovat keskittyneet yhteen ainoaan kaupunkiin Prahaan. Ja Praha tietenkin kuuluu kehittyneimpiin alueisiin, ja nämä alueet eivät voi saada käyttöönsä määrärahoja kohesiopolitiikan kautta, ja tämä on valitettavaa. Jos voisimme entistä paremmin tukea jo nyt erinomaisia tiedeyksikköjä, niin niistä voitaisiin todella saada huippuyksikköjä. Ja tästähän meidän kilpailukykymme ja kasvumme on äärimmäisen riippuvainen. Tällainen huomio liittyen esimerkiksi herra Van Nistelroin eiliseen puheenvuoroon. Vastaavaa ongelmaa varmasti on monilla muillakin pienillä jäsenvaltioilla. Sitten vielä sananen liittyen vuoteen 2012. Minä toivon, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit saavat yhdessä määriteltyä vision, vision uudesta Euroopasta ja näin välitettyä kansalaisillemme tämän viestin niin, että he saavat vaurautta ja hyvinvointia myös tulevaisuudessa. Uskon, että tähän pystymme yhdessä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt pyydän, että puheenvuoron pitää herra Kervin Hopkins. Hän on Britannian alahuoneesta. Can I first say how much I enjoyed the... Kiitoksia kehuisin edustaja Gurmain puheenvuoroa ensin työllisyydestä ja sosiaalisista ongelmista. Minä puhun yleisesti työttömyysongelmasta, en pelkästään nuorisotyöttömyydestä. Meillä on ollut yllättäviä viestejä kahden viime päivän kokouksista joistakin maista, joissa on alhainen syntyvyysaste. Meillä Britanniassa sitä ongelmaa ei ole, meillä on päinvastainen aste. Mutta on ollut myös paljon maahanmuuttoa, jotka ovat huolissaan äh, syntyvyysasteestaan, että puuttuu ammattitaisijoittaisia nuoria ihmisiä ja samaan aikaan on ollut maahanmuuttoa maihin, kuten Britanniaan, jossa on suhteellisen suuri työllisyysaste. Olemme toivottaneet tervetulleeksi ammattitaitoiset työhön haluavat nuoret näistä maista mutta he jättävät tietysti ammattitaito puutetta kotimaahansa, mutta tuovat hyvää ammattitaitoa meidän maamme. Mutta sitten vastaanottavissa maat, kuten Britanniassa, nämä energiset, pätevät nuoret ihmiset saavat työpaikan ja monet paikalliset nuoret sitten jäävät työttömäksi. Se myös vähentää kannusteita hallituksille maissa, kuten Britanniassa, kouluttaa ja ammattikouluttaa hyvin näitä ihmisiä, joilla on vähemmän pätevyyksiä koska työpaikat, joita heillä olisi siis saattanut olla saatavissa, menevät hyvin vaikuttaville nuorille ihmisille pääsisi itäisestä Euroopasta. Ja voisin sanoa, että ihmiset, joita näemme itäisestä Euroopasta, heidän, jos kaikki teidän ihmisimme ovat yhtä vaikuttavia kuin he, niin ne ovat erittäin hienoja maita sitten. Tar- tarkoitan ihan vakavasti. oman kaupunkini ihmiset ovat ihan iloissaan. Puhuvat englantia hyvin päheviä. Meillähän on vaikeuksia Briteillä puhua mitä tahansa muuta kieltä kuin englantia. Mutta tästä yleisestä työllisyysongelmasta riippumatta, eikä sitä ratkaista suurilla väestönsiirroilla, meidän täytyy hoitaa työttömyyttä kautta kehittyneen maailman eikä sitä leikkaustoimilla ratkaista. Nyt on suurta painetta leikkaustoimiin, jotta saadaan julkinen talous tasapainoon. Se luo myös työttömyyttä, vähempiä verotuloja ja lisää sosiaalitukimaksuja, joten tilanne pahenee. Eli mielestäni se ei ole järkevästi eteenpäin. Elintaso alenee pakosta joissakin maissa – täytyy elää suusäkkiä myöten, mutta samaan aikaan on paljon kapasiteettia, erityisesti työli, käyttämätöntä kapasiteettia työttömyyden muodossa erityisesti. Eli toisaalta on myös vähempää tuottavuutta ja toisaalta on sitten vara tuottavuuskapasiteetti. Jos nämä tuodaan yhteen, saadaan aikaan työttömyyttä, saadaan taloudet liikkeelle, saadaan kasvua, työllisyys laskee, elintaso voi sitten nousta, ja vaje, ongelma ratkaisee itsensä. No miten siihen tietysti päästään? Se on tietysti eri vaikeus, eikä ole tietysti aikaa käsitellä asiaa yksityiskohtaisesti, mutta kaikki tiedämme, että minkälaisia asioita voisimme tehdä. Mutta se, mitä sisässä tarkoitan, on, että deflaatio EU-ssa ja useissa muissakin kehittyneissä maissa ollaan pakkomielteisiä deflaatiosta, kun itse asiassa pitäisi olla reflaatiota. 30-luvulla on tästä oppeja otettavissa, kun menoja leikattiin, luotiin joukkotyöttömyystä, sitten keinesiläinen politiikka kulivun mukaan 30-luvulla myöhemmin ja sitten vasta alkoi elpyminen. Siis haluan sanoa, että toistamme ikään kuin menneisyyden virheitä nyt siinä, mitä teemme. Eli jos haluamme merkityksellistä sosiaalista kohesiota, järkevän sosiaalisen mallin, meidän täytyy muuttaa lähestymistapaamme talouden ohjaukseen. Meidän täytyy ohjata taloutta kansalaisten intressissä eikä jättää sitä markkinoiden oikuille, koska jos markkinat saavat toimia itsestään, niin ne eivät ratkaise näitä ongelmia. Markkinoista on tullut hyvin muodikkaita viimeisen 30 vuoden aikana, mutta kun taloutta ohjataan, tietysti markkinatalouden puitteissa, mutta kun ohjattiin kovasti, niin silloin oli täystyöllisyys, oli kovin menestyksekkäitä ja tähän pitäisi pyrkiä nytkin. Meidän pitäisi meidän pitäisi palata välintulopolitiikkaan eikä jättää rajoittamattelle markkinoille talouden ohjausta. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu e, panią Kiitoksia, Rova Editbayer. E, Eurodeputowana. Köszönöm szépen, elnök úr, és Euroopan parlamentista. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitokset ja aivan ensiksi haluaisin kehua minäkin puheenjohtaja Valtio Puolaa. Haluan onnitella teitä siitä, että olette nostaneet nämä sosiaalikysymykset esityslistalle jälleen. Mielestäni viime vuosina näistä aiheista on puhuttu aivan liian vähän. Ja nyt näinä kahtena päivänä sosiaalikysymyksistä on puhuttu jo enemmän kuin täysistunnossa koko vuonna. Tietenkin talouskriisi on ja tarjoaa myös mahdollisuuden tälle alalle. Useinhan on niin, että emme oikein edessä huomaa, että joukossamme tai keskuudessamme on itse asiassa tällä hetkellä sosiaalinen arvokriisi, jonka vaikutukset voivat olla ihan yhtä pahat kuin talouskriisin vaikutukset. Minulla on sellainen vaikutelma, että Täällä joukossamme on nyt erinomaisia analyytikkoja ja aika hyvä diagnoosi täällä on itse asiassa jo tehty. Usein kyllä tiedämme, että mikä, minkälainen ratkaisu tarvittaisiin, mutta tie kohti tätä ratkaisua voi olla hieman epäselvä. Ja tämä on kyllä nyt tilanne kovin monilla aloilla. Ja mitä enemmän tässä aikaa kuluu, sitä paremmin varmasti näemme, että että tämä eriytymiskehitys Euroopassa on nyt kyllä niin voimakasta, että on hyvin vaikea löytää yksi yhteinen ratkaisu, koska ongelmat ovat niin kovin erilaisia. Mitä tähän väestökriisiin tulee, niin nostaisin esiin yhden esimerkin. Täällä Euroopan parlamentissa mahdollisuuksia, käytettäviä mahdollisuuksia ei juurikaan ole, mitä tulee Ähm, syntyvyyden lisäämiseen. Yksi väline kuitenkin on, nimittäin äitiysloma tai ainakin ähm, siihen liittyvä lainsäädäntö. Viestit neuvostosta ovat nyt osoittaneet, että ehdotus, jonka Euroopan parlamentti taannoin teki, ei saa neuvostossa hyväksyntää. Ja näin ollen parlamentti kokee tässä tappion. Tämä osoittaa meille itse asiassa, että tämä on niin vaikea asia löytää minkään näköistä vähimmäistandardia liittyen niihin ratkaisuihin, joihin jäsenvaltiot jo ovat tarttuneet. Eikä saa unohtaa, että sosiaalialallahan Euroopan unionin toimielimillä ei ole toimivaltaa. No, kun minulla tämä puheenvuoro on, en heiluttele sinistä korttia, vaan käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn, että mikä on tilanne tällä hetkellä? Mitä tälle lainsäädäntöehdotukselle äitiyslomaan liittyen neuvostossa on tarkalleen ottaen tapahtunut ja tapahtumassa? Ja palauttaako komissio nyt sitten pallon meidän tontillemme vai mitä tässä tulee tapahtumaan? Sitten aktiivinen ikääntyminen Sekin on kysymys, joka ei välttämättä ole tämän päivän ongelma, mutta huomisen ongelma hyvinkin. Ja koska kyseessä on huomisen ongelma, meillä saattaa olla kylliksi aikaa löytää jonkinnäköisiä ratkaisuja. Te puheenjohtaja mainitsitte, että eh, tietty prosenttiosuus ihmisistä vain on aktiivinen ja kun naisia katsotaan, niin vain 37 prosenttia ja tämä osoittaa, että naiset ja miehet eivät ikäänny samalla tavoin. Naiset ikääntyvät, ikääntyvät aiemmin ja heihin kohdistuvat haasteet ovat toisenlaisia kuin miehiin. Ja tässä mielessä kannattaako tätä aihetta vieläkin pyrkiä jotenkin käsittelemään tätä kaluttua luuta vielä pureskelemaan. Eli kun puhutaan eh, näistä asioista, niin täytyisi puhua miesten ja naisten yhtäläisistä mahdollisuuksista, koska niillä on myös eh, hyvin eh, suuria taloudellisia vaikutuksia. Vielä yksi kysymys. Mitä köyhyyden vähentämiseen tulee, me kaikki oikein hyvin tiedämme, että sen jälkeen kun Euroopan unionin 2020 strategia hyväksyttiin, me sitouduimme köyhyyden vähentämiseen. Ja tänä aikana nyt kuitenkin köyhien määrä on lisääntynyt. Viimeisimmät tilastot osoittavat, että Euroopan unionissa 20 miljoonaa lasta elää köyhyydessä. Ja kysyisinkin, mitä voimme Euroopan tasolla tehdä, sillä tälläkin on erittäin laajoja taloudellisia vaikutuksia, jos äh, tulevaisuuden työvoima ja tulevat äh, resurssit äh, ovat tällaisessa jamassa. Eiväthän nämä lapset, jotka ovat köyhyysloukussa jo lapsena, varmaankaan saa kunnollista koulutusta. Ja näin ollen heidän asemansa työmarkkinoilla tulee olemaan hyvin heikko joukko. Olen hyvin iloinen siitä, että nyt puhutaan eh, siitä, että sosiaaliset erot ovat kasvamaan päin, mutta tämä tilanne on todella huolestuttava. Eräs historian tutkija kerran totesi, että erot eh, sosiaaliset eh, erot ovat vieläkin suurempia nyt kuin ovat olleet aiemmin. Me tiedämme, että sosiaaliset jännitteet ovat myös kasvamaan päin ja nehän johtuvat juuri. Kiitoksia. Sitten pyydän, että puheenvuoron pitää edustaja Jan Tom. Hän on Viron parlamentista. Olkaa hyvä. No, aha, nyt. Aitäh. pean tunnistama, että mä olen Kiitos puheenjohtaja. Minun pitää myötä, että alan tässä huolestua enemmän ja enemmän. Ehkä eilen suhtauduin asioihin liian suurella tunteella. Nyt tuntuu, että täällä moni minun puheenvuoroni perusteella käsitti, että, että Virossa asiat ovat todella huonolla tolalla. Näin ei kuitenkaan ole. Herra Busek vieraili vastikään Viron parlamentissa ja onnitteli meitä hyvästä kehityksestä ja olimme siitä mielissämme. Ihmiset sanovat monesti, että lasi on joko puoliksi tyhjä tai puoliksi täysi ja minä, minulla ainakin se on puoliksi täysi. Me olemme tehneet jo paljon näille asioille, joista tänään on puhuttu. Vanhempainvapaajärjestelmämme on hyvä, Nuoret äidit saavat jopa 16 kuukauden mittaisen palkallisen äitiysloman. Ja palkka on samansuuruinen kuin edellisessä työpaikassa. Meillä on 50 plus ohjelma Virossa, samoin 60 plus ohjelma. Yritämme pitää ihmisiä työmarkkinoilla pidempään. Olemme nostaneet eläkeikää ja varsin usein miehet siirtyvät työelämästä suoraan hautaan, koska eivät elä tarpeeksi pitkään nauttiakseen eläkkeestään. Pääministerimme sai vastikään kansainvälisen palkinnon siitä, miten hyvin Virossa on viety läpi kipeitä budjettiuudistuksia ja leikkauksia. Kaikella on kuitenkin hintansa – nyt sitten takaisin siihen, että miksi lasi on puoliksi tyhjä. Kaikki asiat maksavat ja Virossa on kyllä maksettu kalliisti. Viron suurin perhe, jossa on 16 lasta, muutti vastikään Britanniaan. Herra Hopkins tässä sanoi, että eivät Britanniassa asiatkaan täydellisesti ole, mutta Virosta kuitenkin lähdettiin sinne paremman elämän perässä ja näin tekee moni virolainen. Olemme käynnistäneet monia muitakin ohjelmia esimerkiksi lääkäreille. Tuemme lääkäreitä, jotka ovat valmiita muuttamaan alueille, joista on lähtenyt paljon väestöä pois. Heille maksetaan 50 000 euroa vuodessa siitä, että he jäävät näille alueille – mutta Suomessa toisaalta esimerkiksi lääkäri tienaa saman hyvin paljon lyhyemmässä ajassa, eli päästäänkö tälläkään mihinkään. No pari sanaa kohesiopolitiikasta vielä. Meidän pitäisi varmistaa, että varat jaetaan tasaisesti. Lasi ei koskaan tule olemaan ihan täysin täynnä Monilla mailla on rahoituksen kanssa ongelmia. Vanhoissa jäsenvaltioissa on syntyvyyden, alhaisen syntyvyyden kanssa ongelmia. Uusissa ei välttämättä. Virossakin vastikään tai kohta hyväksytään, hyväksytään uusi budjetti. Minä en siitä pidä, mutta se on pakko hyväksyä. Meidänkin on pakko tehdä oma osamme Euroopan saattamiseksi pois tästä velkakriisistä. En siitä pidä, mutta niin on pakko tehdä. Ja haluaisin korostaa, että kaikella on hintansa ja monille jäsenvaltioille hinta on jo nyt liian korkea. Ja kun puhutaan kohesiosta ja solidaarisuudesta, niin ollaan edes rehellisiä. <clears throat> Dziękuję bardzo za potrzebne uzupełnienie. Mm, Kiitoksia ja sitten pyydän, että puheenvuoron pitää herra Lasha Mille. Hän on Unkarin parlamentista. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Näinä kahtena päivänä olemme käsitelleet hyvin erilaisia aiheita, tätä demografista kehitystä, maahanmuuttoa, naisten tilannetta työmarkkinoilla, nuorten tilannetta, ikääntyneiden työntekijöiden tilannetta. Ja olemme kaikki todenneet, että olemme huolissamme Euroopan mallista ja näistä yhteisistä eurooppalaisista arvostamme. Euroopan hyvinvointimalli on pelissä, on uhattuna. Tästä kaikki puhujat ovat olleet yhtä mieltä. Nyt voisin nostaa esiin joku sen uuden elementin. Kun puhumme naisista työmarkkinoilla, meidän täytyy ymmärtää nämä olevassa olemat ristiriidat uran ja perheelämän välillä niin kauan kuin tällainen ristiriita on olemassa. Ongelma on suuri. Eli naiset hankkivat lapsia yhä myöhemmin ja tämä vaikuttaa koko väestökehitykseemme. Ja niin kauan kuin meillä todella on tämä ongelma, se, että perhe- ja työelämä on niin kovin vaikea yhdistää. Niin kauan kuin tätä ongelmaa ei ole saatu ratkaistua, tämä ongelma säilyy. Täällä on puhuttu myös koulutuksesta. Voisin ehkä tätä alalta kertoa yhden esimerkin ja tämän esimerkin kautta valaista niitä ongelmia, joita niin nuorilla kuin vanhemmillakin on. Unkarissa ongelmana on se, että että koulutusalalla on työmarkkinoiden suhteen ongelmia. Esimerkiksi nuoret eivät ole kiinnostuneita erilaisista oppisopimuskoulutuksista, ne, niitä ei pidetä kiinnostavina ja tilannetta on yritetty tietenkin muuttaa. Ja nyt on ajateltu, että jos jostain työurasta haluan tehdä, halutaan tehdä kiinnostavampi, niin tulisi tarjota kilpailukykyisiä palkkoja jo uran alussa, mutta tällöin syntyy esimerkiksi opettajien parissa <laughs> ongelmia, että jos nuoret opettajat houkutellaan ammattiin maksamalla heille hyvin korkeaa palkkaa saman samanlaista palkkaa kuin esimerkiksi pitkään uran tehneelle, niin tätä ei pidetä oikeudenmukaisena. Tässä esimerkiksi saattaisi syntyä monenkinlaisia jännitteitä, jännitteitä, joita meillä on hyvin monilla aloilla. Me kaikki haluamme puolustaa Euroopan sosiaalimallia tulevaisuudessa ja tiedämme, että paitsi Eurooppa, myös koko maailma on tällä hetkellä mullistusten kourissa ja voimme nähdä, että nyt on tehty aloite myös tällaisesta euroasialaisesta foorumista. Taustalla on varmasti myös tiettyjä Venäjän etuja. Kuitenkin eh, meidän täytyy muistaa, että uusia kilpailijoita on ja uusia aloja, joten mm, uusia toimijoita tulee markkinoille toimijoita, joiden voimia emme vielä tässä vaiheessa voi arvioida edes. Kiitos. Kiitoksia. Sitten pyydän, että Andrzej Grzyb, Europarlamentin jäsen, pitää puheenvuoron. Dziękuję bardzo serdecznie. Kiitos kovasti, puhemies. Tämänpäiväinen kokous ja keskustelu yhteiskunnan kohesiosta ja demografisista ongelmista kestävästä kehityksestä käydään tietyssä kontekstissa, koska 8. ja 9. päivä joulukuuta on Eurooppa-neuvosto, ja siellä pääongelma on löytää ratkaisu kriisitilanteeseen, erityisesti euroalueella, ja tietysti myös julkisen talouden kurinalaistaminen tulevaisuudessa myös ellei koko EU, niin ainakin 17 maassa. Niin, että budjettivajat eivät uhkaisi kohesiota. Sitten on aina sellainen luonnollinen kiusaus, että säästetään. No sitten tietysti sosiaalimenoissa on suuri kiusaus. Ja parlamentaarinen keskustelu tänään siitä, että miten yhteiskunnan kohesio on hyvin tärkeä. Se ei myötä vaikuta pelkästään kuluihin, vaan myös niihin rationalisointiin, mutta se ei tarkoita, että kaikki kävisi leikkausten kautta juuri tällä alueella. Juuri parlamentaarisessa keskustelussa on nämä sosiaalinen herkkyys hyvin esille. Minähän tapaa vaalipiirissäni esimerkiksi ihmisiä, mutta myös äskettäin oli tapaaminen opiskelijoiden kanssa. Kysytään, että missä on yhteiskunta, missä ovat ihmiset, kun aina puhutaan markkinoista, rahoitusmarkkinoista, että markkinat sitä ja tätä, mutta missä on yhteiskunnan toimijat, yhteiskunta, ketä varten harjoitamme politiikkaa? Yhteiskunta on se subjekti. Ja minusta näyttää, että tässä tapauksessa pitäisi eh, välittää tätä viestiä, herkistää ihmisiä, kaikissa toimielismissäkin, me puhu pelkästään rahoitusmarkkinoiden herkkyydestä sille, vaan että seurauksena tästä kaikesta täytyy olla se, että elintaso parantuu kaikissa yhteiskunnissa, yhteisöissä ja valtioissa. Miksi otin tämän esille? 2012 budjettikeskustelu alkoi kompromissilla, sellaisella kompromissilla, joka aiheuttaa sen, että jäsenvaltiot totesivat, että eivät anna koko kiintiötä, mikä olisi tarpeen. Ja se tietysti heijastuu myös siinä, että sosiaalirahaston, Euroopan sosiaalirahaston menot pienenevät. Kaikkia hankkeita ei pystytä rahoittamaan ensi vuonna, muun muassa näihin tärkeisiin tavoitteisiin. Eli minusta kannattaa tämä asia huomata myöskin tämän päivässä keskustelussamme tästä asiasta. Komission sen herra ministeri, myös puheenjohtajakauden maan edustajina painotitte sitä, miten tärkeä on tämä hanke, jota nimitämme Eurooppa 2020 strategiaksi sen strategian puitteissa. Minua miellytty silloin, kun se esiteltiin, niin erityisesti se, että ei oltu enää niin teknokraattisessa vision esittelyssä, mitä EU:ssa pitää olla, vaan keskityttiin syrjäytymisen torjuntaan. No, meidän täytyy torjua syrjintää, koska 15 prosenttia ei käy peruskoulutusta loppuun. Se on hälyttävä lukumäärä. Miten myöhemmin voimme saada hyviä työntekijöitä työmarkkinoille, joilla olisi hyvä mahdollisuuksia löytää työtä, hyödyntää omaa luovuuttaan. Jos 15 prosenttia EU:ssa ei käy loppuun peruskoulua, ja vielä muitakin kehityspuutteita on. Ne juontuvat tietysti perhe, ongelmat voivat johtua perhe, perheestä tai muista tähän liittyvistä tekijöistä, mutta asia on hyvin tärkeää ja tulee kysymys esille ja sen voi osoittaa komission jäsenelle. Kun on tämä hyvä hanke 2020, jossa sosiaalinen syrjäytyminen ja sen torjunta on yksi prioriteeteista, eikö ja muitakin tärkeitä. Ja siinä oli monia tärkeitä reseptejä syrjäytymisen torjuntaan. Kyseessähän voi olla terveyspalveluiden, koulutuspalveluiden saaminen, jolla torjutaan syrjäytymistä, digitaalisen, digitaalisten palveluiden saaminen digitaalisen markkinoille päälle, eikö ole sellainen houkutus, että tässä leikataan tähän liittyviä asioita monivuotisessa rahoituspuitteissa? Ja se, mitä sitten komission jäsen Barnier ehdottaa, joka on suunnattu esimerkiksi PK-yrityksille, että siellä ne ovat ne paikka, joissa toteutamme 2020 tavoitteita, missä saadaan takaisin nämä menetetyt työpaikat, Eikö sieltä löydy niitä reseptejä, joilla syrjäytyneet pääsevät takaisin työmarkkinoille syrjäytyneet esimerkiksi iän vuoksi. Sosiaaliset kooperatiivit esimerkiksi, no mitä... Siis meillä on ihmisiä, joilla on aloitteita, ihmisiä, jotka tietävät, mutta joskus puuttuu sitten näitä rahoitusruiskeita, jotta voitaisiin auttaa tällaisia hankkeita, jotka voivat paikallisissa olosuhteissa hyvin paljon auttaa, jotta voidaan ratkaista noin ehkä kaikkia ongelmia, mutta ainakin näyttää tietä Senaattori Augustin kertoi, että miten suuria rahoja Puolassa laitetaan sosiaalitukiin. Ehkäpä tämän suunnan kääntäminen, että rahastojen kautta stimuloidaan aktiivisuutta, annetaan onki ei kala, niin juuri kriisin aikana pitäisi eh, se olla meillä yhteisenä huolenaiheenamme. Tämä on minun suuri huolenaiheeni, että se, se juuri mit, mitä kuullaan nykyään – rahoitusmarkkinoiden herkkyys sille, mitä jäsenvaltiot tekevät, EU tekee, mutta sen ei pitäisi häiritä sitä, estää sitä, että meillä olisi herkkyyttä sille, että meidän toimimme kohteena on juuri yhteiskunta ja ihmiset. E, Kiitoksia ja sitten pyydän, että edustaja Sanuno Portugalin parlamentista pitää puheenvuoron. Senor president, senor Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ennen kuin mainitsen puheenvuoroni pääasian, haluaisin sanoa, että tämä kahden päivän tapaaminen on ollut hyvin tärkeä tässä. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet ovat päässeet puhumaan keskenään, ja sehän juuri on osa Euroopan unionin tarkoitusta – No nyt sitten puheenvuoroni pääasiaan. Näiden kahden päivän aikana olemme keskittyneet keskustelemaan esimerkiksi siitä, kuinka nuoret saadaan paremmin mukaan työmarkkinoille. Olemme puhuneet äitiydestä, ikääntyvästä väestöstä, työ- ja perheelämän yhteensovittamisesta. Eli periaatteessa kyse on ollut Euroopan sosiaalisen mallin korjaamisesta tai parantamisesta. Tähän tarvitaan kuitenkin rahoitusta me tarvitsemme paljon rahaa tämän työn tekemiseen. Totta kai Euroopan sosiaalisen mallin tavoitteiden määrittäminen on tärkeää ja sen jälkeen täytyy sitten heti perään miettiä, kuinka tämä työ rahoitetaan. Itse olen Portugalin parlamentin jäsen ja meillä säädettiin vastikään työlaki, jolla työaikoja pidennetään ja puututaan myös työntekijöiden työoloihin. Portugalissa on tehty paljon leikkauksia koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Ne kaksi asiaa liittyvät hyvin suuresti nuorten työllistymiseen ja toisaalta ikääntyvien pitämiseen työmarkkinoilla pidempään. Siinä mielessä leikkaukset näihin eivät välttämättä ole kovin positiivinen asia. Nykyään kuitenkin valtiot tekevät jatkuvasti leikkauksia julkisiin menoihinsa. Poliittisten päättäjien on tehtävä selvä valinta, haluavatko he, että Euroopan sosiaalinen malli säilytetään. Se perustuu niihin arvoihin, jotka ovat aina olleet Euroopassa olennaisia, kun mietitään esimerkiksi syntyvyyslukuja. Miten voimme rahoittaa tämän sosiaalisen mallin toimeenpanon siihen asti, että talous jälleen lähtee elpymään. Mistä nämä rahat saadaan? Minusta on mahdollista säilyttää Euroopan sosiaalinen malli nyt ja tulevaisuudessa. Meidän pitää hyväksyä nopeasti poliittisia linjauksia. Me tarvitsemme poliittisia päätöksiä nyt ja tarvitsemme nimenomaan nopeita sellaisia. Ja Euroopan komissiolta kuulisin mielelläni tähän kommentin. No, teraz e, poproszę. Kiitoksia. Sitten pyydän, että puheenvuoron pitää komission jäsen Lars Andor. E, e- Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat. Joudun valitettavasti puhumaan hyvin lyhyesti, koska aikatauluni on varsin tiukka. Minun pitäisi tällä hetkellä olla itse asiassa jo toisaalla puhumassa epätasa-arvosta, mutta mielestäni on erittäin hyvä, että monet teistä, esimerkiksi Rouva Bauer, korostitte juuri epätasa-arvon torjumista. Tämä on hyvin tärkeää, eikä tätä voi jättää yksin omaan talous- ja raha politiikan hoitajien kontolle. Kyllä täytyy todella kiinnittää huomiota sosiaaliseen ulottuvuuteen. EU 2020 ohjelma, johon, jota useimmat puheenvuoroissaan tukivat, asettaa hyvin selvät tavoitteet, aloitteet ja välineet paitsi Euroopan sosiaalimallin tukemiseksi myös esimerkiksi työllisyyden vahvistamiseksi ja köyhyyden torjumiseksi. Nyt tällä hetkellä Euroopan unionissa on vallalla rahoitus- ja velkakriisi ja tällä viikolla tehdään äärimmäisen tärkeitä päätöksiä. Tämä talouskriisi voi kuitenkin olla myös mahdollisuus. Me ehkä voimme saada kaikkien maiden potentiaalin entistä paremmin käyttöön, kun puolustamme sosiaalimallia. Tällä viikolla ei päätetä yksinomaan valuutasta, yksinomaan eurosta. Ei, vaan tällä viikolla päätetään viime kädessä Euroopan sosiaalimallista ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta maanosassamme. Vaihtoehdot tulee kuitenkin valita oikealla tavalla neuvostossa. UK-edustaja täällä katsoi, että Eurooppa olisi ollut jotenkin kovasti kiinnittynyt deflaatioon, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että tällä hetkellä ehkä on hyvin vaikea ollut löytää nykytilanteeseen makrotaloudellisia ratkaisuja. Ja jos tällaista muutosta ei saada aikaan viikonloppuun mennessä, niin pelkään pahoin, että ongelmat kiristyvät entisestään sen sijaan, että kriisi saataisiin ratkaistua. Tässä kyllä tarvitaan ää, äh, muitakin toimia kuin kuria ja budjettikuria ja säästöjä. Ei, vaan tässä tarvitaan Äh, solidaarisuutta ja toimielinten politiikka, koordinaatiota ja komission roolia on ehdottomasti vahvistettava tässä. Mielestäni keskustelu osoittaa, että meidän on tehtävä entistä enemmän selittääksemme äh, ehdotuksemme liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen ja määrärahojen jakoon sen sisällä. Ja tämä liittyy myös Euroopan sosiaalirahastoon, koska se tosiasia, että että ehdotamme 20 prosentin kynnystä, mitä tulee sosiaalisen yhteenkuuluvuuden toimiin. Kyse ei ole passiivisista toimista, vaan integraatiotoimista esimerkiksi se, että vammaiset äh, saadaan entistä paremmin työmarkkinoille tai että romaniyhteisöä autetaan äh, ylittämään työmarkkinaesteet. Ja kun kyse on esimerkiksi heikossa asemassa olevista haavoittuvista ryhmistä, niin heidän koulutustaan on parannettava, koska näin myös heidän työllistettävyytensä paranee. Eli työmarkkinoista ollaan hyvin riippuvaisia tulevankin taloudellisen kykymme suhteen. Esimerkiksi yrittäjyysohjelma on toiminnassa jo Puolassa ja mikrorahoitushankkeet, mutta ja rakennerahastot tietenkin, muun muassa Jeremy-ohjelma, ovat käytettävissä niin, että yrittäjyyttä voitaisiin tukea. Yrittäjyys, joka taas puolestaan luo työpaikkoja ihmisille ja erityisesti nuorille. Olen nimittäin täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että tällä hetkellä nuorisotyöttömyys lienee työllisyys- ja sosiaalialalla kaikkein suurin ongelma Euroopan unionissa. Hyvät naiset ja herrat, voisin jatkaa puhumalla monista muistakin aiheista, esimerkiksi eläkkeistä. Valkoinen kirjahan komissiolta on tulossa, niin kuin Rova Gurmai tuossa mainitsi puheenvuorossaan, mutta minä päätän nyt puheenvuoroni tähän ja teen parhaani. Jatkan yhteistyötä, joka jo nyt on aivan erinomaista Euroopan parlamentin kanssa ja olen tietenkin käytettävissä ne, kun tätä keskustelua jatketaan. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Tietysti minun täytyy kiittää kaikkia kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajia aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun. Ja pyydän, että ministeri Kosin Kaminsiak, työ- ja sosiaaliministeri, pitää nyt puheenvuoron. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puhemies. Sydämelliset kiitokset kaikille teille huomioista, mielipiteistä tämän keskustelun aikana. Siitä, että yleensä valmistelitte keskustelun Puolan pohjoitajakauden aikana. Keskustelun, joka koski yhteiskunnallista kohesiota ja demografian ongelmia. Suurella elolla panin merkille Rova Bauerin sanoman äitiyslomadirektiivistä Puolaa puheenjohtajamaana on kovasti painottanut sitä merkitystä, mikä on työelämän ja perheelämän yhdistämisen tärkeydellä, yhteensovittamisen tärkeydellä. Ja tässä mielessä myös oikeudelliset puitteet ja säännökset, jotka koskevat äitiyslomaa, niin tässä olemme olleet kovin aktiivisia. 21. lokakuuta Krakovassa kutsuttiin keskustelemaan äh, sosiaalipolitiikasta vastaavat ministerit. Keskustelu koski hyviä käytänteitä äitiysloma-asiassa. Ja sitten kun otettiin myöskin huomioon ottaen tämän Krakovan keskustelun, niin Puola puheenjohtajamaana osallistui Euroopan parlamentin täysistunnon keskusteluun, jossa se muun muassa esitteli arvionsa siitä, että neuvosto ei hyväksyy 20 viikkoista täysin maksettua etiuslomaa, mutta silti panemme tyytyväisyydellä merkille sen, että parlamentin keskustelussa tuli eh, kuitenkin esille parlamentin joustavuus- ja avoimuusasiaa kohtaan. Ja sitten eh, tuli Raportti tehtiin, joka esitettiin neuvostolla ensimmäinen joulukuuta ja minun arvioinnin mukaan nyt jäsenvaltiosta riippuu äitiyslomadirektiivin eteneminen. Ja he vastaavat myös siitä, että saadaan aika rakentava keskustelu Euroopan parlamentin kanssa, mutta ei ole epäilystä siitä, että neuvoston avoimuus neuvotteluihin parlamentin kanssa, niin se riippuu tietysti myös siitä joustavuuden asteesta, jonka parlamentti pystyy osoittamaan. Monet teistä otitte esille kysymyksen, joka koskee eläkeajan nostamista. Kun ajatellaan demografista tilannetta, niin optimaalinen variantti eläkejärjestelmälle näyttäisi olevan se, että keskitytään toisaalta työmarkkinoihin – ja että sillä saataisiin mahdollisimman suuri työllisyysaste aikaan, mutta että toisaalta julkisessa politiikassa keskityttäisiin siihen, että saataisiin aikaan mahdollisimman suuri faktinen eläköitymisikä. Siihen liittyy tietysti lainmukainen eläköitymisaika ja sitten mahdollisuus siihen, että voidaan myös vetäytyä työmarkkinoilta aiemmin sekä työllisyysaste niiden ihmisten keskuudella, jotka ovat eläkeen kynnyksellä. E, eläkejärjestelmien ongelmat liittyvät e, niihin kysymyksiin, joita puolekin on puheenjohtajakaudellaan käsitellyt, kuten demografinen tilanne tai kriisin vaikutukset julkisiin menoihin. Tässä varmasti osallistumme aktiivisesti myös jatkokeskusteluihin, joihin sitten lähtee Tanska puheenjohtajamaana komissio sen puhui valkoisesta kirjasta, joka äh, tulee julkaistaan tammikuun alussa. Eli meillä on tärkeä rooli myös Tanskan puheenjohtajakauden aikana, äh, että tämä teema olisi yksi prioriteeteista. Sitten kysymys työllistämisestä, oli sitten kyse ikääntyneistä tai nuorista ihmisistä jotta voitaisiin saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Monet teistä ne muistutitte tästä. 75 prosenttia työllisyysaste vuoteen 2020 mennessä. Siinä tarvitaan sekä nuorten että ikääntyneiden työllistämisen astetta. Ei ole niin, että ikääntyneet veisivät työpaikkoja nuorilta. Tämähän otettiin esille tämä asia paneelin aikana. Senaattori Augustin vetoisi, että jaloitettaisiin sotaa työpaikoista nuorien ja vanhojen välillä. Tässä olen hyvin paljon samaa mieltä. Sodan sijaan meidän täytyisi saada aikaan sopimus, sopu työllistämisasioista, Tärkeintä on työpaikkojen luominen, uusien työpaikkojen luominen. Tästäkin olen täysin samaa mieltä. Työ. Myös ensimmäinen joulukuuta neuvoston kokouksessa oli tämä nuorten työllistäminen teemana. Tässä puhutaan vastuusta nuorista sukupolvesta, me voi menettää sitä. Hyvien käytäntöjen vaihto, erityisesti jäsenvaltioissa ja niiden kesken, on erityisen tarpeellista tässä. Ja paljon puhuttiin myös solidaarisuudesta, solidaarisuus suurella assalla oikea todellinen myöskin sukupolvien välillä, ja sehän ei ole yksisuuntaista enää. Nuorten solidaarisuus vanhempien kohta ja toisinpäin nykyään. Se on hyvin tärkeä ehto ja viesti nykyisestä tämänpäiväisestä keskustelusta. Painotettiin myös ongelmaa, joka on sosiaalirahastossa. Edustaja Jasu Vietska puhui siitä, että, niin, ja tämä tuli esille myös aikaisemmassa keskustelussa, että täytyy seurata sitä, miten tehokkaasti käytetään Euroopan sosiaalirahaston varoja. Ja se on jälleen yksi hyvä johtopäätös tämänpäiväisestä keskustelusta. Ja nyt yhteenvedonomaisesti eh, kiitoksia sydämellisesti Euroopan parlamentin jäsenille, Kiitos kansallisten parlamenttien jäsenille tästä keskustelusta. Ja kuten edustaja Matias Portugalin parlamentista sanoi, niin vastuulliset poliitikot eivät ole pelkästään seuraavia vaaleja, vaan ajattelevat myös seuraavia sukupolvia. Tässä salissa ja kansallisten parlamenttien saleissa mielestäni ei puutu näin ajattelevia ihmisiä. Kiitoksia, herra ministeri. Ja sitten pyydän, että Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek esittää omat loppuhuomionsa. Kiitoksia kovasti. En halua nyt toistaa jo sanottuja asioita. Tämä on hyvin ajankohtainen teema, jota olemme käsitelleet. Haluamme tietää, mitkä ovat kriisin seuraukset ja näistä asioista puhuttiin hyvin yksityiskohtaisesti. Nuorten työttömyys ja se, että täytyy toteuttaa Eurooppa 2020-strategiaa. Maahanmuuttoasiat, sisäinen maahanmuutto, Euroopan sisäinen maahanmuutto ei ratkaise yhteisiä eurooppalaisia ongelmia. Se voi auttaa joitakin maita, mutta haitata toisia maita. Ulkoinen maahanmuutto. 40-50 vuoden ajan on ollut tämä ongelma Euroopalle. Ja tiedetään, että ei sekään ole yksinkertainen asia, eikä maahanmuuttajien ongelmia ole helppo ratkaista. Alueiden, kaupunkien välinen yhteistyö, sosiaaliset yhteisöt, avainamassa olevia kysymyksiä, mutta eivät nekään ole uusia. Jos pitäisi nyt lyhyesti sanoa, niin kolme uutta asiaa. Kysymys, haluammeko ylläpitää tähän asti sen sosiaalisen mallin, yhteiskunnallisen mallin? Missä määrin sitä pitää ehkä muuttaa? Ja missä meidän eurooppalainen sivilisaatiomme, joka on tämän mallin saanut aikaan, voi tulla toimeen tämän vähän muutetun mallin kanssa? En nyt mene yksityiskohtia käsittelemään, muutama loppuhuomio vain. Niin tässä yhteydessä haluan sanoa, että on mantereellamme sellaisia maita, joilla on hyvin vahva yhteiskunnallinen malli, sosiaalinen malli ja samaan aikaan hyvin pieni julkinen velka ja ihan melkein tasapainossa olevat budjetit. En mainitse näiden maiden nimiä, mutta näin tietysti on, joten olen vakuuttunut, että voidaan pelastaa ja puolustaa sosiaalista malliamme, mutta siinä täytyy ottaa laajempaa vastuuta, suurempaa vastuuta siitä, mitä jäsenmaissa tehdään. Se on tulevaisuutemme. Sitten kaksi muuta kysymystä, joiden merkitys on kasvanut, mutta niihin en kiinnitä niin, niihin niin suurta huomiota, ja kriisin aikana ne ovat osoittautuneet dramaattisiksi. Eli toisaalta ikääntyvä väestö ja se, että vaaditaan nopeita vastauksia siihen, että miten ratkaistaan eläkeongelmat mantereellamme. Miten työllistää yli 50 vuosi, vuosia ihmisiä, jopa yli 65-vuotiaita, jopa yli 70-vuotiaita ihmisiä, jos haluavat olla aktiivisia ja tehdä työtä, jos ovat terveitä, aktiivisia. Ja onneksi meillä onkin yhä pidempään eläviä ihmisiä mantereellamme. Tätä ongelmaa ei voida ratkaista muuten kuin luomalla asianmukaiset työolosuhteet, mutta myös pitkälle menevä tuki ikä, ikääntyvien ihmisten työllistämiselle. Että emme aliarvioida heitä, mitä se tarkoittaa myös yrittäjien kannalta. Tuetaan joka vaiheessa. Tästä ovat vastuussa alueelliset, valtion viranomaiset, kaupunkien viranomaiset. Ja sitten toisaalta ikähaitarin toisessa päässä syntyvyyden vähentyminen. Se on yhä dramaattisempi ongelma. Se oli äh, vaikea ongelma jo 20 vuotta sitten, mutta tietysti nykypäivästä vaikeampi se ei ole ollut koskaan. Ja tietysti äitiyden ja työelämän yhdistäminen. Täysin avainasemassa oleva asia. Emme ratkaise näitä ongelmia, ellei tätä yhtä ongelmaa ratkaista. Hyvä, että sitä on keskusteltu myös neuvostossa, mutta täytyy ottaa mukaan myös isät lasten kasvattamiseen. Tällainen yksinkertainen iskulause, mutta ei sitä ole helppo toteuttaa. Tasa-arvo. Ei se tietysti luonnon kautta ole meille annettu selvä asia, koska luonnonmukaisesti olemme erilaisia, mutta työelämässä ja lasten kasvatuksessa meidän pitäisi lopultakin saada aikaan tasa-arvo. Se on niin tärkeä ongelma, että jos emme ratkaise ja ajattele sitä ongelmaa, niin menetämme suurin osa väestöä, ovat lapsia, pyhittäytyvät tälle kasvatusasialle ja usein eivät voi lähteä aktiiviseen työelämään. Ja näemme, miten paljon sitä kuitenkin tarvittaisiin. Eli nämä kaksi napaa, niiden ympärillä on Eurooppa, Euroopan ongelmat huolimatta kriisistä, huolimatta siitä, miten nopeasti voidaan kriisi voittaa, mikä on vastaus 8.9. joulukuuta Eurooppa-neuvostossa. Kaikki sitä odotamme tietysti. Se on tietysti tarpeen. Mutta demografista ongelmaa ja ikääntyvän väestön ongelmaa kukaan meistä yksittäin ei ratkaise. Se on aktuaali myös silloin, kun alkaa vakauden ja vaurauden aika. Minä toivon, että se alkaa kolmen vuoden päästä vauraus EU-ssa kukoistaminen jälleen, mutta ikääntyvä yhteiskunta on edelleen silloinkin avainasemassa oleva ongelma. Kaksi tällaista pääjohtopäätöstä teen tästä kokouksesta. Kiitän teitä osallistumisesta keskusteluun siitä, että tulitte Brysseliin sekä Euroopan parlamentin kollegoita että kansallisten parlamenttien kollegoita kiitän aktiivisesta keskustelusta. Kiitoksia puhemies. Periaatteessa puhemies sanoi sen, mitä minäkin halusin sanoa. Tietyt asiat meitä yllättävät, joita ei voida nähdä etukäteen, mutta demografia meitä ei saa yllättää, koska tiedämme, mitä täytyy tehdä. Tiedämme, mitä on tulossa. Sen vuoksi tiedämme, että uusilla jäsenmailla on suuremmat demokraattiset ongelmat myös tämän maastamuuton vuoksi. Uusista jäsenmaista on muuttaa vanhoihin jäsenmaihin. Siihen liittyy tietysti myös taloustilanne. Mutta riippumatta taloustilanteesta, demograafiset ongelmat meidän täytyy ratkaista riippumatta siitä, että Säilyykö euroalue pystyssä vai kaatuuko se? Demografiset ongelmat jäävät ja ne täytyy ratkaista. Minä tietysti haluaisin, että euroalue pysyisi pystyssä, koska jos se kaatuu, niin sitten varmasti meillä on suuremmat yhteiskunnalliset ongelmat, koska vähemmän meillä on sitten rahaa, joka voidaan osoittaa työttömyyden torjuntaan, BKT pienenevät, se on ihan selvää. Ja kyllä me tämän Puolassa ymmärrämme. Vaikka puolella aika, tai Puolassa on aika hyvä tilanne. Meillä on edelleen talouskasvua tänä vuonna noin 4 prosenttia. Ja miinuskasvua ei ollut missään vaiheessa. Se on aika olennaista ja puolessa tilanne on siis aika paljon rauhallisempi kuin jossain muualla. Mutta eliitit ovat tietysti huolestuneita ja ovat huolestuneita tilanteesta ja siihen täytyy varautua. Nyt Senatin ja Seimin puhemiehet päättävät kokouksen. Minä kiitän teitä vielä kerran ja siirrän puheenvuoron puolen CMin puhemiehelle, rouva puhemiehelle, ja hän päättää kokouksen. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia puhemiehet. Erityisesti teitä täytyy kiittää sitkeydestä, hyvin asiarikkaasta keskustelusta, siitä, että olette ottaneet nämä meille tärkeät ongelmat omaksenne. Ja henkilökohtaisesti haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka olivat sitä mieltä, että kaikki ongelmat, taloudelliset, niillä on nimensä, eli ne ovat meidän kansalaistemme, meidän maidemme ongelmia, joita te arvokkaasti edustitte tänään. Vielä kerran kiitoksia sydämellisesti päätän kokouksen.